Hello everyone, it's time to... Hei kaikki, on aika aloittaa valiokunnan kokous. Tervetuloa teille kaikille tähän alkuun. Esityslistan hyväksyminen. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Kyllä voimme, kiitos. Sitten seuraava kohta, puheenjohtajan ilmoitukset kollegat saitte jo tiedon, että tämän vuoden Saharov-palkinnon ehdokkaat julkistetaan tänä torstaina 27. päivä syyskuuta. Ehdokkaat esitellään puolilta päivin kokoussalissa Jan 2Q2 yhdessä AFET-valiokunnan ja DROA-alavaliokunnan kanssa. Linda McVeigh will not be... Linda McAven ei pääse itse paikalle, koska hän ei ole nyt silloin Brysselissä, joten minä sitten johdan puhetta siellä hänen puolestaan. Toivottavasti DV-valiokunta on sitten edustettuna siellä sopivasti. Okay, then we move to... Selvä. Sitten Kolmas kohta. Koordinaattoreiden päätösten ja suositusten hyväksyminen. Eli kyseessä ovat koordinaattoreiden kokoukset, suositukset ja päätökset 29. elokuuta pidetystä kokouksesta. Ja ne on teille jaettu. Jos teillä ei ole kommentteja tähän liittyen ennen tämän kokouksen päättymistä, ne on hyväksytty. So you, you will have the lists and then... Teillä on siis nämä tekstit. Voitte ne tarkistaa sieltä vielä. Seuraavaksi komission ilmoitukset. Seuraavana komission ilmoitukset. Kyseessä on tällainen pysyvä kohtaisuuslistalla, jota voitaisiin käyttää kyllä paremmin tätä kohtaa. Olisi erittäin hyvä, jos komissio voisi kertoa meille esimerkiksi siitä, mitä tiedonantoja se valmistelee. Kaksi viikkoa sitten komissio olisi tiedonannon tehokkaamasta rahoitusrakenteesta, jotka koskevat eu ulkopuolisia investointeja – ja sitten oli toinen, joka koskee uutta Afrikka-EU-allianssia investointeja ja työpaikkoja varten. Voisitteko siis kertoa meille, mitä asiakirjoja työstätte par aikaa? Voitaisiinko myös sopia niin, että tämä kohtaisuuslistalla komission ilmoitukset jatkossa käytettäisiin juuri tätä tarkoitusta varten? And I will give the floor to commission. Annan puheenvuoron komission edustajille. Paikalla ovat Karsten Sörensen. Ja no, haluaisitteko sanoa jotain? Olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Chaffo. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että saimme tilaisuuden tänne tulla. Parimme korvaltaaksi sen, mitä totesitte. Kiitos kovasti tästä huomiosta. Todellakin mainitsitte kaksi tärkeää tiedonantoa. Haluaisin teidän kiinnittävän huomiota niihin. Varmasti on itsestään selvää, että ihan mieluusti me tulemme aina sopivan ajankohtaan tänne valiokuntaan kertomaan, keskustelemaan, miten vain parhaaksi näette näissä tärkeissä aiheissa. Kolmanneksi mainitsisin Aasian yhteen liittyvyys tiedonanto, joka julkaistiin 19. kuluvaa kuukautta. Connecting Europe and Asia, Britney Vlogs New Strategies nimeltään. Tämäkin koskee tätä tiedonantoa ja milloin se tulemme, koska vain haluatte. Lopuksi vielä toteaisin, että olemme kirjanneet ylös teidän esille ottamanne asiat. Thank you very much about this. Kiitos paljon vastauksista. On hyvä kuulla, mitä on meneillään. Selvä. Onko kysymyksiä tästä? Selvä. Sitten siirrymme eteenpäin kuulemistilaisuuteen. Ensimmäinen varsinainen kohtaisuuslistalla on kuulemistilaisuus. Aiheena on Euroopan afrikkalaisen maahanmuuttajayhteisön tuki tehokkaalle kehitysyhteistyöpolitiikalle. Sen pitemmittä puhetta annan puheenvuoron kollegalle Cecil Kachetu Kengelle joka sitten juontaa tämän tilaisuuden, joka johtaa puhetta tässä tilaisuudessa. Hienoa, että paikalla. Voitte käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. We have plenty of time to... Meillä on paljon aikaa puhua ja kuunnella tästä aiheesta. Kiitos, olkaa hyvä. Merci, et, euh, collègues. Uh, Kiitos, hyvät kollegat. Mirja, ensinnäkin kiittäisin mahdollisuudesta vetää tätä julkista kuulemista. Ensinnäkin kiitos kaikille kutsuvieraille. Hyvät kollegat, kutsuvierat, hyvät naiset ja herrat. Kiitos teidän läsnäolostanne ja osallistumisestanne tähän kuulemiseen. Meillä on 16.45 asti aikaa, eli puolisentoista tuntia käytössämme. Mutta 16.45 meidän täytyy toimita äänestyksiä, eli joudumme keskeyttämään kuulemisen, jotta voimme hoitaa äänestykset. Eli silloin kuuleminen on päätettävä tuolloin. Me olemme kutsuneet neljä puhujaakin tänne. Ensinnäkin kaksi naispuolista puhujaa, kaksi miespuolista puhujaa. Esittelen heidät hetken päästä. Kaiken kaikkiaan heillä on noin 30 minuuttia käytössään alustuksia varten kullekin yhteensä ja sen jälkeen tulee kysymyksiä ja vastauksia parlamentin jäseniltä. Pitemmittä puheitta esittelee neljä puhujaa. Ensinnäkin rouva Marina Manke, joka on tässä oikealla. Hän on yksikön päällikkö liikkuvuusosastolta kansainvälisestä siirtolaisjärjestöstä IOMstä. Hän kertoa meille, mikä on yhteisön rooli kumppanina, kun täytäntöön pannaan maahanmuuttokysymyksiä. Hän aikoo puhua myös tässä yhteydessä suurista suuntauksista ja luvuista, mutta myös yhteisöstä, mitä voidaan oppia Afrikasta. Ja siinä seuraavaksi Brysselissä yhteisön edustajana on kertomassa siitä, mikä afrikaisella maahanmuuttajalla on yhtenä tehtävänä Afrikan kehittämisessä ja mitä aloitteita on myös tehty, niitäkin esitellään täällä. Ensinnäkin rouva Marie Chantal Uizonze, joka on ollut perustamassa ja nyt vetää myös ADNEA, joka edustaa afrikkalaista Brysselissä oleskelevaa maahanmuuttoyhteisöä. Sitten herra Tierno Seidu Diop – joka on Suomen yrityksen konsultti Brysselistä hänkin tässä vasemmalla puolella. Niin. Ensinnäkin rouva Uvitonze kertoo, mitä Atne voi tehdä rohkaistaakseen afrikkalaisia olemaan paremmin mukana rakentamassa Afrikan tulevaisuutta. Hän tähdentää myös sitä, että täytyy saada aika muodollisia foorumia kuulemista varten, käydä keskustella Euroopan unionin ja afrikkalaisen maahanmuuttajayhteisön välillä. Se on tärkeää kehitysyhteistyönkin takia, kun ajatellaan niitä yleisiä haasteita, joita meillä on poliittisesti ja institutionaalisesti yhdessä, myös inhimillisesti ja kulttuurisesti. Herra Diop, hän keskittyy enemmänkin taloudellisiin kysymyksiin ja mahdollisuuksiin yhteisön mahdollisuuksiin osallistua investointeihin yksityisellä puolella. Hän voi kertoa myös ja yhteisön asemasta koulutuksessa, terveydenhuollossa Afrikassa. Ja sitten lopuksi vielä herra Hans Stausboll, toivottavasti äänsin nimen oikein, hyvä. Hän on virkatekevä johtaja DEVCO-pääosastossa komissiossa ja vastuussa ennen kaikkea suhteista Euroopan unionin ja Afrikan välillä. Hän aikoo kertoa Euroopan unionin kannoista, mikä on Af- afrikkalaisen maahanmuuttajayhteisön rooli Euroopassa, millaisia aloitteita, ohjelmia on olemassa maahanmuuttajayhteisön avulla luotu. Eli pitää mitä puhutaan puheenvuoron kutsuvieraille ensinnä Rova Marina Manke. Muistuttaisin, että että meillä on kaiken kaikkiaan 30 minuuttia kaikille puhujille. Eli ensimmäinen puhuja, Rova Mankke, saa puhua IOM puolesta. Teillä on korkeintaan 10 minuuttia. Kuten totesin, kun meillä kaiken kaikkiaan on noin 30 minuuttia. Olkapa hyvä. Good afternoon everyone. Hyvää iltapäivää kaikille. On ilo olla täällä Täällä on hyvä paneeli ja tulemme varmasti kuulemaan paljon mielenkiintoisia asioita. Ja oma esitykseni, PowerPoint-esitelmäni, niin kerron hieman siitä äm, trendestä, mutta valitettavasti tässä on tekniikan kanssa ongelmia. Eli esitys ei toimi, mutta sitten nämä mm, kuvat, vaikka niitä nyt ei voi näyttää. Kerromme kuitenkin hieman siitä, mikä on tilanne jo ruohonjuuren tasolla. Ensinnäkin eh, minua pyydettiin kertomaan laajasta aiheesta. Ja pieni johdanto ensin tähän alkuun. yhteistyö ja kaikki yhteistyö ja sitten yhteydet tässä tähän Global Compact-sopimukseen liittyen. Kertoisin tästä ensimmäisestä aspektista ensin. Varmasti hyvin täällä tiedetäänkin näistä historiallisista taustoista, eh, joiden puitteissa asia nyt käsitellään. Ja historiallisesta hetkestä voidaan puhua siksi, että Global Compact-sopimus turvallisesta ja sääntömääräistä maahanmuutta tullaan toivottavasti piakkoin allekirjoittamaan. Ja me toivomme, että kansalaisyhteiskunta, yksilöt, maahanmuuttajat itsekin ovat näitä todellisia kehityskumppaneita. jo vuosikymmenten ajan järjestötasolla liikkuvuuteen on puututtu, mutta nyt sitten eri yhteiskunnan toimijoita halutaan saada mukaan. Emme voi kehittää eh, maahanmuuton liikkuvuutta, jos ongelmia on esimerkiksi turvallisuuteen liittyen ja jos sitten syistä ei keskustella riittävästi liikkuvuus, maahanmuutto ovat todellakin tässä keskiössä, kun halutaan kehityksen tielle mennä. Eri kumppaneiden, hallitusten edustajien ja järjestöjen kanssa. Näistä on keskusteltu, mutta ehkä kuitenkaan riittävästi yhteiskunnallisten edustajien kanssa. Ja sitten konkretiaakin tarvitaan, kun yleisellä tasolla näistä asioista puhutaan, ei välttämättä päästä oikein asiasisältöön kunnolla kiinni. Miksi sitten liikkuvuudesta on niin vaikea puhua myönteisessä sävyssä? Ja miksi on hankala selventää asian ja maahanmuuton myönteistä puolta? Pitkälti tämä johtuu siitä, että näihin usein kytkeytyy ruohonjuuritason työ, se työ, jota tehdään sisäministeriötasolla. Mutta liikkuvuus on tällainen cross-cutting kysymys, se on osa talouden prosesseja, integraatioprosesseja ja aihe, josta on keskusteltava. Se on myös sosiaalinen kysymys, aihe, joka liittyy myös ympäristöön. Kaikkien eri alojen osaajien yhteistyötä ja osaamista tarvitaan julkishallinnollisesti tarkastelematta myöskin parlamentaarikkojen osaamista. Ja parlamenteissa onkin asia syytä nostaa esille – sillä parlamentin jäsenet on saatava mukaan, jos halutaan näissä asioissa kunnolla eh, kehittää hallinnointikeinoja ja pitää huoli siitä, että Global Compact saadaan todella järkevästi toimivaksi. Entäs sitten, kun puhutaan maahanmuuttoyhteisöistä, totta kai tässä kannattaa tarkastella lukutietoja, mutta maahanmuuttotiedot, ne ovat jo oma haasteensa. Te tiedätte, miksi näin on, mutta toteaisin, että voidaan tietysti laskea ihmiset, jotka ovat muuttaneet ja sitten muuttavat jonnekin muualle, mutta tämä maahanmuuttoyhteisö käsitteenä on varsin hankala, sillä eri hallitukset käyttävät erilaista terminologiaa, erilaisia määritelmiä, kun halutaan maahanmuuttajayhteisöitä määritellä. Ja siksi hahmottaminen on hankalaa ja globaalien suuntausten osoittaminen myöskin hankalaa. Ja kun puhutaan luvuista, niin varsin usein esitetään eh, kansainvälisen eh, maahanmuuton lukuarvioita 258 miljoonaa kaiken kaikkiaan maailmanlaajuisesti tarkastellen. Ja tämä on se luku, jota monet suuretkin OECD-tyyppiset järjestöt käyttävät, kun ne pyrkivät luonnehtimaan sitä, mikä on maahanmuuton tilanne. Ja sitten puhutaan eh, lähtömaiden tilanteesta, tiedoista ja taidoista muuttajien osalta ja niin edelleen. Mutta maahanmuuttoyhteisöistä puhuttaessa myöskin toisen sukupolven maahanmuuttajat tulee muistaa. Jotkut maat ja hallitukset – puhuvat myöskin eettisistä yhteisöistä ja yhteyksistä. Oma järjestömme mm, mm, ajattelee, että tällöin on kyse yhteisöstä, joka jollain tavalla on kytköksessä ähm, juuriinsa. No, kaiken kaikkiaan trendeistä on vaikea puhua, mutta tee nyt kuitenkin parhaani ehkäpä mahdollisesti, mm, jos onnistutte katsomaan tätä PowerPoint-esitelmän. Tässä minulla on hieman tietoa siitä, mikä on Afrikan maiden tilanne. Ja tärkeimmät maat, Egypti, Marokko, Somalia, Sudan, Algeria ja muutama muu, eli ainakin yksi miljoona plus on miljoonan osuus näistä maista lähteviestä maahanmuuttajista. Ja kannattaa ymmärtää se, että myöskin Afrikan sisäinen liikkuvuus on varsin korkealla tasolla. Ja kun katsoo näitä kokonaislukuja, niin 80 prosenttia eh, siirtyy maasta toiseen, on syntynyt jossain Afrikan maassa ja sitten siirtynyt elämänsä aikana johonkin toiseen. Ja jos katsotaan sitten maahanmuuton lukuja, päädytään 36, jotain miljoonaan, kun puhutaan siis ihmisistä, jotka asuvat muualla kuin syntymämaassaan. Ja sitten viime vuoden maailmanlaajuinen maahanmuuttoraporttimme. Siinä katsoimme, mikä on tilanne, kun tarkastellaan muuttovirtoja Eurooppaan päin. No totta kai luvut ovat kasvamassa, mutta myös muita mantereita ja alueita ei tässä voi unohtaa. Haasteita siis on, jokun kuvaillaan tätä ilmiötä tai halutaan sitä kuvailla ja olemme yhteydessä eri sidosryhmiin ja hallituksiin tässä asiassa, minkälaisia haasteita on, minkälaisia ratkaisumalleja kannattaisi yrittää tarjota, jos halutaan vaikuttaa. Järjestömme on ollut mukana monissa kumppanuusohjelmissa eri puolilla maailmaa. Jos esimerkiksi tarkastellaan viime vuoden lukuja, niin 70 eri toimistoa eh, maailmalla tarkasteli näitä kysymyksiä, eh, erityyppisesti näitä maahanmuuttoyhteisön asioita. Olemme koneet yhteen myöskin viimeisten vuosien aikana laadittu tutkimukset ja päädyimme yhteensä 150 niin sanottuun Diaspora Mapping-tutkimukseen. Valitettavasti kuitenkaan, koska monesti on kyse eri aloitteista, metodia näiden tutkimusten toteuttamisen osalta olisi syytä parantaa. 2013 hallitusten tasoisia mm, konferensseja järjestettiin useita. Niitä pidetään erittäin tärkeänä. Ja sitten toukokuussa yhdessä mm, Eurooppa-neuvoston kanssa järjestettiin tällainen tapaaminen Genevessä ja tässä sitten myös parlamentti oli edustettuna ja katsoimme, että tärkeää on saada mukaan kaikki ne, jotka työstävät lainsäädäntöä, jotta saadaan paremmin toimiva työympäristöaikaan. Lait eivät välttämättä ole tässä aina kaikkein tärkein asia, vaikka niin tärkeitä ovat, mutta tärkeitä ovat erilaiset aloitteet ja niiden mahdollisuus kasvaa. Jotkut tärkeät ohjelmat ja tässä nyt viittaan niin sanottuun maahanmuuton ajatellen Afrikan kasvua. Tässä on kumppanuuksia moniin hallituksiin päin Italiaan, Belgiaan, muun muassa Suomi myöskin nykyisellään vahvasti, tukee eh, tämän tyyppistä eh, mahdollisuutta maahanmuuttoyhteisöjen osaajia, esimerkiksi lääkäreitä, mm, saada toimimaan esimerkiksi Samaliassa. Ja Alankomaat myöskin ovat vahvasti olleet tässä mukana. Olemme maahanmuuttoyhteisöjen edustajia saaneet mukaan eh, ruohonjuurihankkeiden toteuttamiseen. Ja mietin sitten, mitkä olisivat ne kolme aluetta, tilannetta ja ne kolme seikkaa, jotka haluaisin tässä mainita. Ensinnäkin sanoisin, miten saada maahanmuuttajayhteisöt paremmin mukaan, eh, saamaan mukaan kauppaan ja aloille, joissa investointeja tapahtuu jos esimerkiksi tarvitaan eh, IT-verkostojen kehittämistä. Esimerkiksi tästä voitaisiin mainita lääke lääkinnällisen yhteistyön mahdollisuus. Tämän lisäksi maahanmuuttoyhteisöt mahdollistavat tiettyä rauhaa edistäviä hankkeita. Yhdysvalloissa on, toimii toimisto, joka pyrkii eh, maahanmuuttajayhteisön osaamista hyödyntämään, kun laaditaan sellaisia ohjelmia, joilla pyritään esimerkiksi tietyn tyyppisiä vaikkapa suojia rakentamaan alueella, kun varaudutaan mahdollisiin tuleviin kriiseihin. Tämä sitten esimerkiksi koulutukseen liittyvät seikat on havaittu äärimmäisen tärkeiksi. Tässä kannattaa kaikkien ponnistukset muistaa. Alussahan puhuin siitä, kuinka tärkeää turvallisuus ja sääntely on, kun näistä kysymyksistä puhutaan. Ja näitä olemme tarkastelleet eri järjestöjen kanssa yhteisesti. Ehm, ja oma ehm, diaspora-portaalimme tullaan ehm, saamaan valmiiksi muutaman viikon kuluttua ja siihen sitten saadaan mukaan eri järjestöjä tällä tavalla hieman kiteyttämään ruohonjuuritason toimintaamme. Ja parhaillaan myöskin valmistellaan näitä verkostoja ja olemme sitten juuri tässä parhaillaan keräämässä tietoa. Jos diaspora eh, sanan googlaa, niin sieltä löytyy sitten sitä tietoa, jota meillä on globaalilla tasolla. Ja totta kai yhteistyötä tarvitaan, yhteinen ja selkeä tietojen keruu ovat tärkeä asia. Ja kumppanuus, niin kuin jo totesin, eh, niin kuin Global Compact-sopimuksen eh, yhteydessä totesin, se tulee tarjoamaan monia myönteisiä mekanismeja tälle ja tällaisia yhteisiä foorumeja, alustoja. Eli ollaan yhteyksissä eri sidosryhmiin ja katsotaan, miten tältä pohjalta toivottavasti hyvin edetään. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Rova Manke, tässä jo viittoltiin vähän, että aika mitta meni vähän yli jo, mutta mikä siinä ei voi keskeyttääkään, koska se oli niin mielenkiintoista. Sanoisin kuitenkin, että sivutitte tärkeitä asioita ja varmasti mitä mitä sitten kuuntelenkin varmasti kyllä näki, onko jotain kysyttävää tämän pohjalta. Me olemme myös suorassa lähetyksessä, paitsi te, mitä täällä on yleisöä täällä salissa, niin myös suoratoistona seurata meitä verkossa. Kiitos vielä näistä asioista. Ja nyt sitten, mitä, mitä puhutaan puheenvuoron seuraavaksi herra Dioppille. Hän on Schumann Associatesin konsultti liittyen talouskysymyksiin ja yksityisiin sijoituksiin. Olkaa hyvä. Noin viisi minuuttia. Ei huolta. Kyllä voitte vastata kysymyksiinkin sitten, jos te kaikkia saa sanotuksi. Kiitos. Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, kiitos kutsusta tulla tänne kuulemiseen. Se on tärkeä ja minusta osuu myös hyvin hyvän ajankohtana ajatellen näitä aloitteita afrikkalaisen maahanmuuttajayhteisön näkökulmasta, miten voidaan kehittää EU kehitysyhteistyötä todellakin Kymmenisen vuotta olen näissä asioissa ollut mukana Brysselissä Schumann Associates-yrityksessä, mutta Senegalissa, Afrikassa, siellä RAES-järjestöä vedän. Se liittyy varsinkin tyttöjen kouluttamiseen, perhesuunnitteluun, naisen kohdistuvan väkivallan torjunta ja niin edelleen. Siitä sanon vähän enemmän alustukseni loppupuolella. Eli miten saada maahanmuuttajayhteisön mukaan Euroopan nyt kehitysyhteistyöhön tehokkaasti. Nyt heidän on, roolinsa on merkittävä väestöä ajatellen, mutta työstä aloittaa ajatellen. Aloitankin taloudesta ja sitten yksinkertaisia lukuja ajatellen tätä ulottuvuutta tässä talouspuolessa, nimittäin 65 miljardia dollaria. Se on siis summa, joita on maahanmuuttajayhteisö Afrikkaan siirtänyt – ja totta kai 2017 vuonna edellisen vuotena vain 45 miljardia, eli kasvamaan päin. Se edustaa enemmän kuin mitä on kehitysyhteistyötuki, eli noin 50 miljardia dollaria vuodessa. Totta kai on tärkeää todeta, että nämä varat edustavat puolelta osin yksityisiä pääomia kohti Afrikkaa, mutta valitettavasti Valitettavasti ainakin afrikkalaisia ajatellen varoista oikeastaan menee arkisiin menoihin, terveydenhoitoon, koulutukseen, asumiseen ja niin edelleen. Ei niinkään suoran investointeihin, joista puhun myöhemmin. Tämä ensimmäinen näkökulma. Sitten toinen väestöulottuvuus. Afrikan unioni totta kai on sanonut, että nyt yhteisö on tavallaan kuudes alue Afrikan mantereella – ja tämä yhteisö jakautui seuraavalla tavalla noin 112 miljoonaa Latinalaisessa Amerikassa, lähes 40 miljoonaa Pohjois-Amerikassa, 13 miljoonaa Karibian alueella ja sitten noin 3,5-4 miljoonaa Euroopassa, mikä ei ole kovin paljon tavallaan, kun ajatellaan ylipäätään afrikkalaisen yhteisön näkyvyyttä täällä. No, tärkeimmät vast- isäntämaat ovat Ranska, yli puolet sitten yhdistetty kuningaskunta Italia, Saksa, Belgia, Portugalia, Alankomaat. Huolimatta siitä, että talouden painoarvo ei ole mitenkään vähäinen, niin maahan muuttajayhteisön läsnäolo investoinnissa taloudessa ei ole kovin ö, näkyvää, kovin merkittävä vaikutusta ei ole. Eli kun ajatellaan tätä nykytilannettakin, mikä on ihan mielenkiintoista vertailukohtana komissio pyrkii uudelleen suunnata myös yhteistyötä kohti taloutta enemmän. Juncker puhui unionin tilapuheenvuorossa pari viikkoa sitten myös uudesta liittoutumasta Afrikan ja Euroopan välillä. Keskittyy nimenomaan investoihin, kauppaan, mutta myös kouluttaa nuoria afrikkalaisia, luoda työpaikkoja noin 10 miljoonaa 2020 mennessä. Ja sitten totta kai saatiin sijoitussuunnitelma sekä rahoitus, joka kohdistuu ennen yksityisen sektorin. Ja 2014 Le Mondissa julkaisin Leison osastolla kirjoituksen nimenomaan näistä kysymyksistä, taloudellisista suhteista, jossa peräänkulutin uutta konsensusta Brysselin kanssa, niin että annettaisiin enemmän sanasia myös yksityisellä sektorilla kehityskysymyksissä. Ja sitten totta kai maahanmuutto ja yhteisöllä on tärkeä osa yksityisellä sektorilla, kun siellä on katalysaattorivoimaa tarjolla, yhteyksiä. Voidaan tukea tätä eurooppalaisten yritystenkin kansainvälistymistä ja tässä varsinkin pk-yrityksiä, jotka ovat ehkä vähemmän huomioitu näissä suurissa hankkeissa. Miten sitten maahan mutta yhteisö huomioida. No siinä on useitakin mahdollisuuksia, kuten on todettu, ennen kaikkea kun valmistellaan vuotuisia vähän monivuotisiakin ohjelmia, kun puhutaan neuvotteluista, joita on käynnissä Afrikan maiden kanssa, kaikista tuesta eri foorumeille, investointiohjelmille, tapahtumille. Niin ikään voidaan puhua kouluttamisesta, mutta minulle kaikkein tärkeintä oli se, että käydä läpi, mitä on käynnissä, mikä toimii, ja sitten toisintaan sitä, mikäli mahdollista ja lahjoita niitä koskemaan muitakin maita. Ja sitten, anteeksi puheenjohtaja, että jo yli meni ajan, mutta puhuisin vielä omasta kansalaisjärjestöstä, joka on terveydenhuoltoverkosto. Olemme olleet toiminnassa vuodesta 2014, kouluttaa nuoria, käytämme opetusviihdettä ja viestimiä, varsinkin televisiota, radio-ohjelmiakin, mutta varsinkin televisiossa olemme läsnä paljon. Siellä viiniminen ohjelma nähdään jo 26 maassa 100 miljoonaa on nähnyt sen ja 16 miljoonaa kotitaloutta on sen nähnyt. Ja siinä puhutaan Afrikasta, näistä kysymyksistä annetaan nuorille ääniin. Ja pikkuhiljaa, kun siinä nyt 36 jaksoa jo ensimmäisellä kaudella, mutta toisellakin kaudella puhutaan aiheista, jotka ovat tärkeitä. Annetaan ehkä ennenkin osvittaja ja aineksia keskustelulle. Eli tällainen on tämä innovoiva aloite, että siinä käytetään ennen kaikkea massaviestimiä, siellä on julkinen ja yksityinen sektori mukana ja nuoret ovat keskiössä. Mutta maahanmuuttajayhteisökin täältä Euroopasta käsin me järjestämme totta kai mahdollisuuksia levittää sitä vielä laajemmin ja jakaa kokemuksia väestön kanssa. Eli luoda näitä välineitä, joita sitten voidaan käyttää, uutta tekniikkaa, yhteisöviestimiä, Facebook ja YouTube, ja kun nuoret niitä käyttävät paljon, ymmärtävät viestin paremmin sitä kautta. Totta kai, niin ikään meillä on toinenkin sarja, Brutte Bonton, joka keskittyy ennen kaikkea kansalaisuuteen, vaaleihin. Tehän tiedätte, että Afrikassa on paljon vaaleja ja ne on silloin aina ehkä jännitteistäkin aikaa ja lavi puhuu myös siitä tavallaan yhdestä näkökulmasta. Ja nyt katsotaan, mikä on kansalaisten rooli, viestimien rooli, niin että heillä olisi myös painoarvoa tässä keskustelussa noin aikoina. Eli pyrimme jotenkin saman aikaan osallistumismahdollisuuksia, suotuisaa ilmapiiriä, luoda vuoropuhelua väestön parissa ja muuttaa ajatustapaa, koska nimenomaan käyttäytymisen muuttumisesta se lähtee liikkeelle. Ja sitten lopuksi vielä lopuksi toteaisin, että minulle maahanmuuttajayhteisön rooli on tärkeä investoinnissa, koska me tavallaan Euroopan ääni Afrikassa. Mitä Euroopan unioni tekee, miksi se on tärkeää, mitä erityistä voidaan tarjota Afrikalle yhdessä Euroopan kanssa. Kiitoksia, anteeksi, jos meni yli ajan, mutta lopetan nyt tähän. Merci beaucoup. Kiitos kovasti, Radio Ihan mielenkiintoista Mielestäni myös nämäkin tiedot, mitä meille kerroitte, mutta varsinkin nämä teemat, joita te sivutte, puhutte maahanmuuttajayhteisöstä kuudentena alueena Afrikkaa edustaen. Mitä mitä puhetta puheenvuorossa seuraavaksi? Toinen nainen. Nyt vuorossa on rouva Marie-Chantal Huitonze. Hän vetää ADNE-järjestöä Adnesta puheen ollen tämä aika hyvin, koska Marisantaa voi ehkä selittää tarkemmin, miksi tämä on sopiva ajankohta Adnen kannalta. 5. lokakuuta nimittäin käynnistetään myös maahanmuuttajayhteisön viikko, ja se on nyt alkanut tänä päivänä. Eli sinä voit kertoa paremmin näistä teemoista, olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat, hyvää päivää ja kiitos tähän alkuun haluaisin kiittää Rova Kiengiä parmenista, että hän on nyt järjestämässä näin tärkeästä aiheesta seminaarin ja kuulemistilaisuuden. Tämä osoittaa, että parlamentin rooli on tärkeä, kun haluan kuulla kaikkien eurooppalaisten ääni. Meidän maamme ovat vahvoja vain silloin, jos täysin kunnioitamme moninaisuutta, otamme sen vastaan ja otamme huomioon kansalaisten erosuudet ja mukaan lukien ne diasporat, maahanmuuttajayhteisöt, diasporat, kuten aikaisemmin puhujat, jos sanoivat, ovat erittäin tärkeässä roolissa, kun pyritään kitkemään köyhyyttä, rakentamaan uudelleen ja saman aikaan talouskasvua eri maissa unohtamatta tietysti nämä panokset isäntämaissa Kuten tässä aikaisemmin sanoin, niin nämä rahalähetykset ovat tärkeimmässä roolissa kuin kehitysapu, jos ajatellaan rahasummia. Tämä mahdollistaa sitä, että alkuperämaille siis raha, mikä parantaa terveydenhuollon saatavuutta, lapset pääsevät paremmin kouluihin rahallisten ansiosta ja myös sitten voidaan kehittää muassa pk toimintaa. Herra Diop, hän juuri tästä puhui. Ja tämä korostaa sitä, että huolimatta tästä merkittävästä osuudesta yhteisöt ovat marginaalissa, jos ajatellaan toimintaa ja pysyvät näissä keskusteluissa eri aloitteissa kuitenkin paitsi, jossa tämä on valitettavasti tämä tilanne, joka on todettava. Tämän takia on tärkeää, että meillä on tämä verkosto, joka perustettiin vuonna 2000 2015. Se oli merkittävä vuosi, jos ajatellaan kehitysyhteistyötä, koska tuo oli eurooppalainen kehityksen teemavuosi, mutta silloin myös kestävän kehityksen 2030-agenda hyväksyttiin tuolloin 2015. Eli ADNE perustettiin 2015. Alusta asti olemme kampanjoineet kestävän kehityksen puolesta ja vetoamme sen puolesta, että tunnustetaan se, miten tärkeää kulttuuri on kehityksen välineenä – kehitys, kuten tiedätte, on itsessään jo kulttuurinen käsite. Eli sosiaaliset kontekstit pitää tässä huomioida myös eri kehittyvissä maissa. Se on erittäin tärkeää, jotta politiikka on tehokasta ja se on sopeutettu myös paikallisyhteisöjen tarpeisiin. Ja Diasporahan tällä tavalla kulkee kuin kahteen kulttuurin, tuohon alkuperämaan kulttuurin ja myös tuohon lähetettyyn maahan. Ja tämä pitää huomioida tehokkaasti, kun politiikkoja kehitetään. Adnen tehtävänä on tukia nämä kuillut ja, pitää, ja yrittää saada diasporat paremmin kehi, osallistumaan näihin aloitteisiin. Ja Tiettyjä välineitä on myös perustettu tätä varten, jotta diasporat saadaan paremmin mukaan. Tämä liittyy nuoriso, työllisyyteen, mentorointiohjelmat ja sitten työpaikkoja pyritään olemaan muullakin tapaa ja yrittäjyyttä pyritään tukemaan. ADNE on tällainen järjestö, joka edustaa eli 40 järjestöä, siis kattojärjestö, mutta on myös yksittäisiä sen mukana verkosto käy strategista vuoropuhelua eri kumppaneiden välillä, joka on myös julkisia toimijoita. Ja olemme Policy Forum for Developmentin jäsen myös tällä hetkellä. Siinähän on kansalaisjärjestöjä koostettu yhteen, mutta siinä on myös keskusliitot kehitysalalta koostettu yhteen. Tämä on merkittävä edistysaskel ja haluaisinkin kiittää Euroopan komissiota. Sekin on ollut tässä mukana kun se on halunnut osallistaa diasporat tähän foorumiin. Adne on osallistunut myös Malletan kokoukseen. Siellä annettiin julkilausuma ja suosituksia diasporaan liittyen. Ja kun tuossa aikaisempaa puhujaa, niin se, että Valletassa kyllä tunnustettiin diaspora tärkeäksi toimijaksi, kun ratkaisuja etsitään näitä maahanmuuttoperimisiä vastaan, niin tällä hetkellä silti edelleen diaspora on marginaalissa ja se ei ole täysin määräisenä toimijana mukana, kun pyritään löytämään vastauksia. Ja haluan korostaa sitä, että on tärkeää, että aloitteissanne otatte huomioon nämä toimijat lopuksi. Aikahan on vain vähän, niin haluaisin korostaa muutamia aloitteita, jotka olemme hyväksyneet African Diaspora Network Europeissa, eli ADNessa, jonka myötä voidaan helpottaa tuota työtä toimielinten ja eri maiden välillä. Eli tällainen tietokanta, African Skills Database on tässä kehitteillä. Siinä diaspora voi löytää tietoja eri yhteisöistä, mutta lisäksi tämä voi auttaa työllistämistä. Tämä helpottaa muun muassa myös palaamista tuohon lähtömaahan ja yhteistyötä kaiken kaikkiaan sinne pyritään parantamaan. Kuten Rova Kienge jo sanoi, 2015 lähtien on julistettu tuota diaspora viikkoa, teemaviikkoa, Teemaviikon tavoitteena on korostaa diasporan roolia alkuperämaassa ja kohdemaassa. Ja tarkoituksena on myös torjua syrjintää ja stigmatisointia maahanmuuttajia ja diasporaa vastaan, sillä diaspora-termi nimeltään on tärkeä liian usein tässä ajatellaan, että taloudelliset maahanmuuttajat ja pakolaiset ovat sama asia ja toisaalta muutkin väestöryhmät. On tärkeää, että suuri yleisö tietää, kenestä puhutaan, jotta voidaan tehdä parempaa yhteistyötä. Joten tämä Diaspora-teeman viikko, sitä edustetaan 5. lokakuuta alkaen jopa parlamentissa. Haluaisin myös kiittää varmin puhemiestä, joka on tämän tilaisuuden virallinen suojelija. Tämä on nyt tärkeä tuki häneltä meille sen myötä voimme edistää näitä tavoitteitamme, jotka ovat erittäin tärkeitä. Lopuksi haluaisin käsitellä kolme tai neljä suositusta, joka liittyy se, miten diaspora sijoitetaan paremmin, kun pannaan täytäntöön näitä kehitystavoitteita. Haluaisin korostaa myös viittä tärkeää suositusta mitä tulee. No siis tässä on kyse tästä välineistä, jotka auttavat meitä työskentelemään tehokkaammin. Eli kyse on EU-ssa siitä, että tällaisia yhteispisteitä luodaan, jotta voidaan diasporien kanssa käydä hyvää vuorovaikutusta – Diasporat pitää ottaa mukaan paremmin keskustelun Vielä kerran haluan kiittää tämän kuulemistelun järjestämistä, joka on merkittävä askel eteenpäin. Ja myös haluaisin siitä, miten hankalaa näitä varoja on hakea ja rahoitusvälineitä on hakea, jos on diasporan jäsen. EU tunnustaa kyllä kaikki toimet, että diasporin rooli on merkittävä, mutta tässä pitäisi toisaalta kartoittaa näitä hankkeita paremmin missä sijaitsevat nämä diasporat itse ja nämä heitä edustavat järjestöt, joten we need to walk the talk, eli sanoista tekoihin. Siinäpä kaikki. Nyt voimme vastata kysymyksiin. Kiitos. Merci beaucoup, uh, madame. Kiitoksia, rouva Mari Chantal Lubizombe. Kiitos näistä tiedoista, joihin palataan tässä myöhemmin. Ja nyt annankin puheenvuoron viimeiselle puhujalle herra Hans Stausboll devko pääosastolta. No nyt on teidän vuoronne esitellä Euroopan unionin näkemyksiä, aloitteita, toimia liittyen afrikkalaiseen maahanmuuttajayhteisöön, jotta voidaan tehokkaammin harjoittaa kehitysyhteistyötä Afrikassa. Te voitte nyt esitellä periaatteet ja näkökohdat näissä aloitteissa ja ohjelmissa – Niitä on aika lukuisa joukko. Olen aivan varma, että olette ehkä tehnyt valikoimaan kaikkein tärkeimmistä meidän kannaltamme. Ja, ja totta kai varmaan puhutaan kaikkein uusimmasta, joka on väline maahanmuuttajayhteisöön varten, joka liittyy 2018 teemaohjelmaan, joka liittyy maahanmuuttoon ja turvapaikkapolitiikkaan niin, että olisi voimavaroja enemmän myös unionilla tarjota, kun on kyse kehitysyhteistyön välineistä. Olkaa hyvä. Thanks a lot and I'll try to give credit to all that. Kiitos. No, en tiedä ehdinkö ihan kolmessa minuutissa kaikkia näitä esitellä, mutta eiköhän tämä suju tässä. Paljon tärkeää on tullut jo esiin aikaisemmissa puheenvuorossa, myös suosituksiin on viitattu. Mutta siis se, miten pakolaismaahanmuutto saataisiin mukaan kestävän kehityksen tavoitteisiin, se on tärkeää. Ja myöskin, että tunnustetaan nämä yhteydet maahanmuuton ja kehityksen välillä ja se, mitä myönteistä maahanmuuttajat voivat tuoda mukanaan. No eihän tässä mistään uudesta asiasta ole kyse. Kehityspolitiikassa maahanmuuttajat on huomioitu jo pitkään haasteita tarkastellen, mutta myöskin mahdollisuuksien osalta maahanmuuttajayhteisön mukaan tulo ja huomioiminen paremmin, kun puhutaan kestävästä kehityksestä. Asia nyt sit todellakin mainitaan myöskin Global Compact-sopimuksessa, niin kuin todettiin. Valitettavasti kuitenkaan mitään erityistä Öö, ei esteetessä kuitenkaan sanota liittyen diasporaan, vaikkakin todetaan, että 3 prosenttia kaiken kaikkisista kustannuksista tulisi huomioida ja toisaalta öö, katsoa, mitkä ovat näitä mahdollisia käytäviä. Me voimme näitä tavoitteita tukea ja Valetan yhteisessä toimintasuunnitelmassa, johon tässä jo viitattiin, asiaan huomioitu. Olemme sitoumuksissamme valmiit menemään pidemmälläkin 2020 mennessä. Ähm, hahmottelisimme ne kumppanuusmaat, jotka ovat valmiit yhdessä ähm, näihin asioihin tarttumaan, jotka siis näiden käytävien yhteydessä on määritelty. Yksityinen sektori on tärkeä huomioida, kun puhutaan siitä, miten maahanmuuttajayhteisöt saataisiin mukaan. Se on kuitenkin ollut mukana omassa vuoropuherussamme jo pitkään. Vuodesta 2006 alkaen Afrikan kumppaneiden kanssa olemme tätä jo harjoittaneet Rabattiin eh, sopimuksen liittyen ja 2018 tuotiin esiin se, kuinka suuri rooli maahanmuuttajayhteisöillä on, eh, kun ajatellaan kohdemaiden kannalta ja myöskin eh, maahan, kauttakulkumaiden kannalta asiaa. Olemme tukeneet 2016 alkaen monia ohjelmia ja verkkosivuiltamme löytyy yksityiskohtia. Diabrick Invest on yksi näistä, jossa siis tähdätään siihen, että sijoitetaan Pohjois-Afrikkaan. Mequest Afrika on toinen tällainen hanke ja myöskin liikkuvuusvuoropuhelu Eh, olemme olleet valmiit vuonna 2015 tukemaan tämän hankkeen lanseerausta ja toivottavasti päästään täytäntöönpanossa hyvin eteenpäin. Myöskin viime vuoden marraskuun EU-Afrikan ehm, unionin huippukokous, eh, siellä myöskin maahanmuuttokysymykset olivat vahvasti esillä. Ja sitten trustirahasto. rahasto sen kautta varsinkin Länsi-Afrikassa, Mauritaniassa, Nigeriassa, Senegalissa erityisesti on tuettu useita hankkeita, mutta en kerro niistä nyt lähemmin. Pietu to kokemus näiden paikallisjärjestöjen kanssa ja kumppanimaiden kanssa on huomioitu ja todellakin pyritään nopean äm, tuen mahdollistamiseen eurooppalainen ohjelma, jossa pyritään maahanmuuttajien asiantuntemusta hyödyntämään. Sitten Euroopan investointisuunnitelma, ja tässä todellakin painan mielen sen, mitä kollega oikealta puolelta totesi, tämä uusi Guarantee Facility, sen kautta on mahdollistettu e, ohjelma, jonka nimi on Inclusive, ja se pyrkii nimenomaan hyödyntämään riskipääomaa, joka kohdennettaisiin maahanmuuttoyhteisölle, jotta e, olisi mahdollista e, saada varat kulkemaan diasporaperheiden ja sitten lähtömaissa olevien sukulaisten välille paremmin. Ja pyritään myöskin paikallisia pankkeja inspiroimaan hyödyntämään näitä mahdollisuuksia. Mutta yhteisöjen rooli kyllä on tärkeä myöskin, kun mietitään uusia mahdollisuuksia strategiseen yhteistyöhön. Ja tämän vuoden maaliskuussa diasporaryhmien kokous pidettiin ja nimenomaan investoinnit ja liike-elämä olivat siinä keskiössä. Ja niin kuin on todettu, olemme ehdottomassa uutta välinettä, joka nousee esiin huomenna sisäkomitean kokouksessa neuvoston kanssa. Support uh, Global EU Diaspora Facility on ohjelman nimi. 5 miljoonaa euroa suunniteltu budjetiksi. Ja tällöin hallitukset alkuperämaissa ja järjestöt voisivat tehdä tehokkaampaa yhteistyötä keskenään. Ja tässä on neljä komponenttia. Ensinnäkin globaali komponentti, kapasiteetin kehittäminen ja sitten kansalaisyhteiskuntien ja hallitusten kautta saatava tuki ja myöskin globaalin maahanmuuttajayhteisön alustan aikaansaaminen ja asiantuntijoiden hyödyntäminen eh, keskitetysti näissä kysymyksissä. Ja todella toivomme, että jäsenmaat huomenna komitean kokouksessa eh, hyväksyvät ehdotuksen ja näin komissio voi edetä asiassa marraskuussa ja toivottavasti ensi vuoden alussa sitten ohjelma on valmis käynnistymään. Ja sitten kansainvälinen kansainvälinen näitä kysymyksiä käsittelevä keskus saataisiin myöskin valmiiksi. Kiitos. Beaucoup. Kiitos kovasti. Varmastikin nyt voidaan käynnistää keskustelua. Puheenvuoron saavat ne, jotka haluavat puheenvuoron, mukaan lukien kysymykset, kommentit, kuten vain haluatte. Ensin jäsenet. Okei, okay, Selvä. Ensinnäkin jäsenet, Rouva Vehkaperä, te voitte aloittaa. Seuraavaksi muut yleisön edustajat, jos haluatte puheenvuoron, niin ilmoitatte ensin edustajat, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua suomea, joten laittakaapas kulkeet. Kiitos kaikille hienoista esityksistä ja aiheen aukaisemisesta. Viime viikolla kuulimme puheenjohtaja Junckerin voimakkaan puheenvuoron Afrikan ja myöskin ylipäätänsä maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä. Ja allekirjoitan kyllä hänen kanssaan ajatuksen siitä, että, että, että on mentävä kumppanuuteen ja uusiin avauksiin myöskin tässä kehitys, normaalissa kehitysavun antamisessa ja, ja tukemisessa ja tekemisessä. Mutta silti kun teitä kuuntelin, niin ne äh, ruohonjuuritason ongelmat ja ne äh, kasvun ja kehityksen esteet ovat silti olemassa vielä. Et meidän täytyy siihen perus, perusterveydenhoitoon, äh, peruskoulutukseen ja ja kaikkiin perusinfraan ja investointeihin tehdä kovasti vielä ehkä normaaleakin kehitysyhteistyö avun, avun kaltaista yhteistyötä. Mutta silti kun viimeisimpiä tutkimuksia vaikka koulutuksesta kehitysmaissa katsoo, niin enää ei koulun pääsy sinänsä ole esteenä, vaan koulutuksen taso, joka jää huomattavasti alemmas kuin vaikka Euroopassa tai muualla, muissa maanosissa on. Siksi kysynkin teiltä, että kuinka paljon meidän pitäisi kiinnittää nyt tulevaisuudessa huomiota siihen, että me jatkaisimme sitä normaalia kehitysyhteistyötä, vai pitäisikö meidän puheenjohtaja Junckerin tavoin todellakin lähteä siihen, että me investoi, investoisimme ja sitä synnyttäisimme uusia työpaikkoja ja työllisyyttä siellä alueilla enemmän. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Onko joku muu jäsen, joka haluaisi puhua? Norbert. Norbert. Uh, thank, thank you very... Kiitos. Voisitteko kertoa hieman enemmän juuri niistä asioista, joihin herra Stauspol viittasi todetessaan, että huomenna tehdään mahdollisesti yhdessä jäsenmaiden kanssa päätös siitä, että saataisiin aikaan alusta, ja että maahanmuuttajayhteisö jäsenet voisivat paremmin mm, siirtää varoja lähtömaihinsa. Miten tämä on tarkoitus hoitaa? Ja mainitsitte myöskin summan 5 miljoonaa euroa alkuun. Merci. Kiitos. Nyt puheenvuoron saavat muut halukkaat. Siellä on rouva Oui. Vous avez une minute. Teillä on minuutti aikaa. Kiitos kovasti. Minäkin halusin kiittää teitä tästä teemasta minulle tärkeä. Minä olen SD-ryhmän harjoittelija tällä hetkellä. Minä haluaisin kommentoida ja kysyä herra Diopilta, kun tulin tänne maanantaina. Olen somalista, somalialainen. Täällä puhutaan paljon maan mutta yhteisön roolista. Heillä on tavallaan myös tavallaan ohjaava rooli. Moni tulee Afrikasta ja Eurooppaa ja voi olla tässä roolissa. Ajattelisin myös, että heillä on myös roolinsa siinä, että he ovat täällä tiettyjä tehtäviä varten, mutta jossain vaiheessa heidän täytyy miettiä niitä nuoria, jotka täällä ovat, miten heidät saadaan mukaan kehitystyöhön. Miten se olisi mahdollista? Merci. Kiitos. Olkaa hyvä. Merci madame pour euh, la question, pour euh, la parole. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni on osoitettu Rova. aussi. Voisitko esittäytyä? Antoine D. Antoine Di, Chirac, eli tällainen kansainvälinen järjestö kyseessä. Rova Manke, maahanmuuttajakehitys, niin mikä mekanismi on siellä käytössä, kun olette yhteydessä diasporaa yhteisöön? Toinen kysymys on, on herra Sasbolle. Mitä välineitä teillä on käytössänne, jotta rahoitusta on saatavilla sitten diasporarakenteelle ja sitten herra Joppe? voimme käydä keskustelua tämän tilaisuuden jälkeen. Kiitos. Merci beaucoup. Je... Kiitos kovasti ja vielä muistuttaisin, että teillä on yksi minuutti kullakin. Euh, bonjour. Euh. Hyvää iltapäivää, rouva Kienge. Kiitos puheenvuorosta. Olen Mari Piernitsanji vastaan foorumista joka tekee työtä maahanmuuttajayhteisön parissa. Kun puhutaan maahanmuuttajayhteisöstä, vaikutelma, että se on monoliitti. Minä puhuisin maahanmuuttajayhteisöistä, koska niitä on ihan yhtä lailla kuin on erilaisia maahanmuuttajataustojakin. Ja siksi toiminta oli niin näkyvää, me olemme niin hajallaan. Siksipä no, kysyisin herra Diopilta että on tällaisia aloitteita siellä ja Afrikassa paikallisestikin, mutta kun ei ole mitään yhteyksiä olemassa, niin on kovin vaikeaa tietää tarkalleen, kuka tekee mitä ja missä, miten, miten kanavoida kansalaisjärjestöjen ponnistukset. Merci beaucoup. Kiitos kovasti. Alors bonjour à tout le monde, moi je... Iltapäivää kaikille. Namina Nakita. Ja kysymykseni on, että diasporan rooli, no diasporat ovat mukana vähän kaikkialla, koska Euroopassa meidät nähdään niin, jotka tulevat, jotka eivät pidä työnteosta ja niin edelleen. Ja Italiasta tätä ainakin nähdään paljon ja Afrikassa on myös hankala sinne sitten palata ja työskennellä siellä, tehdä jotakin, joten tässä on paljon tiedon puutetta Ja sitten diasporatkaan me tiedät, miten voidaan hakea rahoitusta täällä sitten. On hankalaa. Eikä paljon viitteitäkään ole sitten näistä vammaisista puhuitte. Näistä tiedosta on ihmisiä, jotka tulevat tänne. Onko välineitä tai ihmiset tietää paremmin, paljonko maahanmuuttajia on, paljonko ihmiset työskentelevät sillä. Italiassa idea on se, että on tällainen invaasio, kukaan ei tee työtä meistä. Ja että Eurooppa kantamista huolta. Tämä on tällainen virheellinen tieto. Onko jonkinlainen foorumi tai joku, joka voisi antaa ihmiselle paremmin tietoa diasporan roolista Euroopassa? Merci beaucoup. Kiitos kovasti. Ja siinä heti naapuri vieressä. Eh, merci beaucoup. Kiitos. Kommentoinen espanjaksi, jos joku ei puhu täällä. Pantapka kuulokkeet siis, jos ette olen Diaga Giempa, olen puheenjohtajan järjestössä, joka Santo for Africa Barcelonassa sijaitseva. Ensinnäkin haluaisin kiittää Rova Cecil Kienge kutsusta tulla. Ja totta kai haluaisin myös kommentoida tässä yhteydessä, mitä tulee yhteisöön. Se on aika arkakin ja herkkä aihe. Espanjassa sanotaan, että monillakaan ei ole todellista tietoa siitä, mitä tapahtuu Brysselissä eri tapahtumissa, että olisi jotenkinlaista yhteisvaikutusta saatavilla, kun on aina puhe etelän ongelmista. Ja pitää paikansa, että ongelmat ovat kaikilla samanlaisia maahanmuuttoa ajatellen, mutta suurelta asia monen vuoden ajan Espanjassa on kyse maasta, joka on mennyt eteenpäin. Nyt se on myös ottanut vastaan ihmisiä. Alaikäisten asema myös huolestuttavaa varsinkin ranskankielisessä Afrikassa. Se edellyttää ajattelua. Olemme suurelta osin englanninkielisiä afrikkalaisissa maissa ja tästä keskustellaan meidän parissamme maahanmuuttajayhteisössä täälläkin. Haluaisin vielä kommentoida, että olen iloinen siitä, että tämä nyt Euroopassa otetaan vakavasti niin, että annettaisiin mahdollisuus kuunnella Espanjassa, Portugalissa ja muuallakin Euroopassa ajattelen todellista keskustelua, kun moni on nyt syrjäytynyt näistä keskusteluista. Ja nyt ei tarvita tar- lähteä kuitenkaan nollasta. Moni ihminen on aika masentunut. Olisi paljon ajatuksia kyllä muuttaa tätä, mutta sitten käytännössä se kuitenkin epäonnistuu. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti ja nyt jääköön tähän ja annan puheenvuoron ulkosuudenhallinnon edustajalle. Merci, Madame Chair. Um, thank you very much. Um... Kiitos puheenjohtaja. Meillä ei ole mitään erityisempää Mutta ehkä mitä tulee tämän diaspora-verkoston, teemme varsin hyvää yhteistyötä eh, kolmen kanssa, eh, eh, SBA-YPn. Merci beaucoup. Kiitos kovasti. Ja nyt sitten alustajat saavat puheenvuoron, voivat vastata kysymyksiin ja kommentteihin, joita täällä on nyt tullut jäseniltä ja yleisen edustajilta. Aloitetaan rouva Mankesta muutama minuutti aikaa vastata kysymyksiin. Muistuttaisin, että 15 minuuttia aikaa, kolme minuuttia aikaa vastata. Uh, thank you very Kiitos mm, palautteesta, kysymyksistä ja kiitos myös puhujille, jotka oman puheenvuoron jälkeen kerrotte omista kokemuksistanne. Samasta asiastahan tässä kaikki puhumme ja saman viestin haluamme välittää eteenpäin. Kumppanuus, yhteistyö, tehokkuus, täydentävyys ovat avainsanoja. Ja Suomen edustajan puheenvuoro, joka liittyy investointeihin, tässä nousi esiin tärkeä aihe. Eli miten nähdään, eh, mitä tapahtuu ruohonjuuritasolla ja miten sitten voidaan puuttua sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat kullekin maalle tärkeitä, jos halutaan auttaa ja tukea. No investoinnit ovat erittäin tärkeä asia ja oli hyvä kuulla, että on olemassa esimerkiksi investointipankin eh, pankipohjaisia aloitteita, eh, joiden ajatuksena olisi voida tukea ja auttaa näitä eri välineitä ja sitä, miten eh, helpottaa eh, rahoitusta ja varojen liikkumista, mutta hardcore-investoinnista ei pelkästään ole kyse. Myöskin ihmisiin investointi on tärkeää. Tässä diasporan rooli on mielestäni erittäin tärkeä. Voimme rakentaa koulu, mutta kysymys kuuluu, kuka sitten koulussa opettaa. Voidaan tietysti kääntyä maahanmuuttajayhteisön puolen ja Not Permanent Return-hankkeen pohjalta tähän on yritetty mennä, eli saada eh, tällaisiksi tutoreiksi kouluttautuneita maahanmuuttajia. Eli investoinnit kyllä, mutta tietojen ja osaamisen välittyminen myöskin, nämä ovat tärkeitä tekijöitä. Ja sitten kysyttiin, onko meillä välineitä, yhteistyöhön. No, eh, verkoston kautta tähän pyritään e-learning eh, platforms ja erityyppiset eh, kurssit, joita on suunnitella, ja nämä kaikki kartoitukset, jotka saatettaisiin yhdelle alustalle. Haluamme tiedottaa itseämme, mutta ilman muuta myöskin kumppaneitamme siitä, että täältä löytyy paljon tietoa. ja muiden kumppaneiden kanssa on näissä asioissa menty eteenpäin. On tärkeää myöskin eh, saada tietoa siitä, mitä maahanmuuttajat tekevät, sillä me ei voida puhua yhdestä diasporasta. On olemassa tietysti erilaisia maahanmuuttajia ja maahanmuuttajajärjestöjä. Itsekin olen ikään kuin maahanmuuttaja. Olen asunut todella pitkään poissa kotimaastani. Eli Tätä kysymystä voi tarkastella monelta kantilta. No, jotkut puhuvat äh, luvuista ja summista, ähm, kuinka monta miljoonaa, mutta sitten nämä tarinat äh, ja luonteenpiirteet, tyypilliset piirteet maahanmuuttajayhteisölle ja konkreettiset esimerkit. Eli kun henkilö menee tiettyyn kylään esimerkiksi ja ryhtyy johonkin konkreettiseen toimeen, hankkeeseen mm, paikan päällä esimerkiksi avaa jonkin pienen kalatehtaan tai jotain vastaavaa. Nämä ovat tärkeitä esimerkkejä. Päätän oman puheenvuoroni tähän ja voimme varmasti jatkaa vielä sitten komission kanssa siitä, eh, miltä näyttää sitten tulevien hankkeiden tilanne ja miten voidaan toisiaan täydentävästi toimia. Kiitos. Herra Diop, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Täydennän sitä, mitä sanot prosenttiin suhteessa investointien roolia, mikä tasapaino sitten toisaalta näihin investointeihin, ja no näihin sosiaalisiin näkökulmiin liittyen koulutukseen. No, tähän lisäisin, että paljon puhutaan investoinnista, mutta tämä voi myös vaikuttaa sosiaalisesti, ja tästä puhuisin no, juuri tämä esimerkki, joka on järjestöjen kanssa, jossa on kyse koulutusterveydestä ja tässä tietysti kumppanuus on hyvin tärkeä, koska teemme paljon Gates-säätiön kanssa ja Ranskan ulkoministeriön kanssa teemme yhteistyötä ja myös YK kanssa ja myös yksityisen sektorin kanssa, koska roolimme ei ole tehdä elokuvia, vaan meillä on kumppaneita sitten tuotantoyhtiöitä Ranskoissa, jotka toimivat globaalisti, on TV-kanavia ja muuta, joten nämä kumppanuudet ovat tärkeitä toki. Ja kun tämä muutos lähestymistä mittavassa, mitä tulee EU, niin että ajatellaan, että miten investointeja saa, miten vaikuttavat paremmin Afrikassa. No, sehän on paras tapa vähentää köyhyyttä, on luoda työpaikkoja. Jos otetaan työpaikkoja, niin pitää investoida ja luoda arvoa. Vastaisin myös tämän kysymyksen, joka tuli tuolta Malista, jos ymmärsin oikein kysymyksenne, että jossakin kohtaa pitäisi sitten toimia paikan päällä jos halutaan saada vaikutuksia aikaan. Kyllä, olette oikeassa. Minä olin Afrikassa 2008 asti. 2004-2008 olin Senegalissa. Perustin mikrorahoitusyrityksen, joka jatkaa toimintansa kentällä vielä. Planet Finance, Planet Rating, nimiset yhtiöt tunnette varmaankin. Sitten palasin Eurooppaan ja tämä kiertoajattelutapa, jota tarvitaan ei tarvitse tehdä valintaa toimia vain Euroopassa tai vain Afrikassa, sillä voimme toimia molemmissa maanosissa, olla yksi jalka molemmissa ja sitten voidaan käyttää juuri näitä kokemuksia hyväksi Euroopan Afrikassa, Afrikka Euroopassa toisinpäin. Työskentelyä pitää jatkaa yhdessä ja sitten täällä tietysti on eri viestintävälineitä, joiden kautta voidaan työskennellä ikään kuin olisi paikan päällä ja olette ihan oikeassa totta kai pitää toimia Afrikassa paikan päällä kentällä, mutta se on vain, että tämä ei ole, tässä pitää valita välttämättä yksi tai toinen. Ja sitten vielä tuolla herra, niin tapasimme jo, mutta tietysti voimme keskustella myöhemmin asioista, jos haluatte käsitellä näitä aiheita. Ja sitten kysymys koordinoinnista ja no siitä, että miten moninaista on aloitteiden määrä. Kyllä olette oikeassa, mutta minun Pointtini tänään on esitellä teille vain konkreettisesti tämä esimerkki, miten diasporan parissa voidaan toimia ja miten tämän kokemuksen kautta voidaan sitten antaa oma panos, jotta voidaan muuttaa näitä mielikuvia maan osalla ja sitten toimia vieläkin enemmän. En edusta diasporajärjestöjä, ehkä Rovat Chantal voi puhua tästä lisää, miten juurikin nämä diasporajärjestöt voivat toimia ja miten ne voivat koordinoida toimintaansa paremmin mahdollisimman hyvin. Kiitos. Merci. Kiitos, herra Diop. Sitten rouva Marie-Chantal Witonze. Merci beaucoup. Kiitos. Minä palaan vielä tähän kysymykseen, joka liittyy leimaamiseen ja väärään ymmärtämiseen maahanmuuttajayhteisön kohdalla he ovat aivan oikeassa, mitä he äsken totesivat myös aiheesta. Ja tästä syystä maailman yhteisö viikko haluaa tuoda vähän valoa tähän yleisessä mielipiteessä, niin että ymmärretään, mitä tarkoittaa olla maahanmuuttajayhteisössä. Ja kun tulette Italiasta, niin toteaisin, että tämän viikon yhteydessä meillä on myös Roomassa tämän asian tiimolta 10. Mm, lokakuuta. Eli tässä voidaan käyttää näitä viestintävälineitä myös hyväksi, jotta voidaan vahvistaa näkyvyyttä maahanmuuttajayhteisöjen hyväksi ja välttyä leimaamiselta. Haluaisin tukea tätä Ruva Vekkaperän näkemystä myös siitä tarpeesta, että katsoa kumppanuutta – Afrikan ja Euroopan välillä. On todellakin totta, että ei se välttämättä näkymät ole samanlaiset Afrikasta käsin kuin Euroopasta käsin, niin se on tärkeä viesti todella, että täytyy ymmärtää paikalliset tarpeet ruohonjuuritasolla. Afrikassa on todellakin tarvetta työpaikkoja, teollistumiseen ja käytetään myös luonnonvaroja Afrikan kehityksen hyväksi todellakin täytyy huomioida tarpeet siellä, jotta voidaan harjoittaa politiikkaa tehokkaasti. olin iloinen, kun sain kuulla myös Junckerin sanovan näin, että Eurooppa olisi valmis myös mukauttamaan oma toimintansa Afrikan kehitykseen, olla Afrikan rinnalla paremminkin, että ei tyrkytä Afrikalle mitään erityistä. Ja sitten vielä tämä kysymys kumppanuuksista ja ponnistelujen moninaisuudesta. Totta kai meitä on useita, meitä on iso joukko. Ja kun meitä on koko joukko toimijoita, niin taipumuksena että kukin tekee omissa nurkissaan omihan. Mutta ehkä olisi hyvä kuitenkin vetää yhtä köyttä, jotta olisimme solidaarisempia. Mennettäisiin samaan suuntaan, ei niin hajallaan. Myös ajatella näitä eri ponnisteluja. Se on ehkä myös este vuoropuhelulle, jota käydään julkisten viranomaisten kanssa. Kun meitä on niin lukuisa määrä, ei aina tiedä kenen puolen kääntyä. Ehkä olisi hyvä järjestäytyä paremmin myös vuoropuhelua ajatellen. Sitä tehokkaampia olisimme myös. Vielä palaisin myös siihen, mitä täällä kuultiin komission edustajan suulla. Olemme olleet käynnistämässä myös aloitetta komission kanssa Eli tätä viikkoa, jolloin keskityttäisiin neuvotteluihin maahanmuuttajayhteisön ja kes, komission kesken. Myös ajatellen kansalaisyhteiskuntaa. Ei te meidän voida panna yhteen korin kaikkia. Meidän täytyy vahvistaa vuoropuhelua eri tahojen kesken. Ja tämmöisten tapaamistenkin pitäisi olla vielä lukuisampia eri toimielimissä parlamentissa, mutta myös komission kanssa asioitaessa. me tarvitaan jonkinlaista vuoropuhelua ja foorumia keskustelujen varten niin, että eri tahot voisivat tavata, maahanmuuttajayhteisön edustajat voisivat kertoa eri kysymyksistä. Lopuksi vielä haluaisin minäkin kiittää komissiota siitä, että siellä on nyt oma väline maahanmuuttajayhteisöjen varten Afrikan kohdalla. Varmasti sitten valtioiden korkeat edustajat ovat konkreettisempia, niin että maannyttäjäyhteisö vihdoinkin voisi saada välineen aloitteiden tueksi, saada äänensä kuuluville voimakkaammin kestävässä kehityksessäkin, tukea sellaisia aloitteita, jotka liittyvät varsinkin maanyhteisöjen kotuttamiseen maissa koska heillä on myös ehkä ostovoimaakin. Merci beaucoup. Kiitos kovasti. Ja sitten seuraavaksi herra Hans Stausbol. Thanks a lot. And... Kiitos ja kiitos myönteisestä palautteesta. Aina tässä talossa emme saa myönteistä palautetta, vaikka tietysti avoimuus on avainsana ja e, olemme valmiita aina katsomaan, mitä tehdä, jotta voidaan parhaiten e, mahdollistaa tukeen pääsyä ja niin edelleen. Ensinnäkin e, vararahan kysymys siitä, mistä teimme ilmoituksen kaksi viikkoa sitten, joka liittyy tiedonantoon Tämä on vain osa vastausta. Kukaan komissiossa tai korkealla tasollakaan ei varmastikaan kuvittele, että voidaan puuttua siihen, että mitä, miten yksityinen sektori toimii, että tällä tavalla saataisiin kaikki asiat ja ongelmat hoidettua. Tasapaino kuitenkin on asia, joka on nostettava esiin uuden tulevan rahoituskehyksen yhteydessä, mitä tulee tähän uuteen ehdotukseen, tähän uuteen yhdistettyyn välineeseen. Ja kunhan tämä seikka on tehty, voidaan ohjelmointikeskusteluihin mennä ja sitten keskustella siitä, miten paljon investointeihin ja miten paljon muuhun on kysymys. Itse asiassa kommentoin kahta seikkaa. Ensinnä totesin, että on olemassa Euroopan investointisuunnitelma 1,5 miljardia eh, takuvälineessä on määritelty yhden tuotteen osalta, eh, joka olisi eh, keskiössä ja huomioitaisiin siis riskipääoman käyttö kohdennetusti. rahoituslaitokset eh, hallinnoisivat. Tätä emme siis me. Ja verkkosivuiltamme halutessanne löydätte tarkempaakin tietoa siitä, mitkä rahoituslaitokset tulisivat kyseeseen ja millä tavalla eh, erityisten ohjelmien osalta tässä edettäisiin. Ja sitten viittasin uuteen ohjelmaan, jonka jäsenmaat toivottavasti komiteassa huomenna hyväksyvät ja se on osa 2018 vuotuista työohjelmaa maahanmuutto-osion osalta ja monivuotinen integraatio-ohjelma, joka on siis demografisen tarkastelun kohteena. Ja on hyvä, että todellakin te odotatte kyseisen asian valmistumista. Ja neljäntenä sitten tämä avoimuus, joka diaspora Pora kysymyksen hallinnoi on varmasti kirjannut muistiin nämä seikat ja me katsomme, mitä voimme tässä tältä osin paremmin mahdollisesti tehdä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Hyvät kollegat, hyvät kutsuvieraat. Kiitos teille kaikille puheenvuoroistanne, osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Me val- Pidimme tätä kuulemisena tärkeänä, että saataisiin maahanmuuttajayhteisö Afrikassa paremmin mukaan myös kun Afrika kehitetään. Ja tavallaan kuulimme tämän kaikissa alustuksissa myös yleisön puheenvuoroissa. Olemme yhä vakuuttuneempia tästä. Ja ehkä vielä enemmän tämä on hyvä pitää mielessä siitä, miten voitaisiin vielä saada paremmin mukaan maahanmuuttajayhteisöt kestävän kehityksen hyväksi Afrikassa, harjoittain vielä tiivimpää yhteistyötä, koska maahan yhteisöstä haluaa harjoittaa myös Euroopassa. Muutamalla sanalla yhteenveto, ottaen esille jotakin tärkeimpiä näkökohtia alustuksesta. Me tiedämme, että afrikkalainen maahanmuuttajayhteisö on voimavara, koska olemme 30 vuotta jo olleet täällä. Se lailla on naisia kuin miehiäkin. He ovat he ovat tulleet eri lähteistä, osin perheen yhdistämisen kautta, osittain taloudellisista syistä. Ja näissä kahdessa ryhmässä on koululaisia, opiskelijoita, mutta myös alaikäisiä vanhempia ja myös naisia, jotka eivät ole työelämässä. Me tiedämme, että on paljon afrikkalaisia maahanmuuttajia, viimeisen 20 vuoden jopa kaksin kertaa enemmän kuin aikaisemmin. 9 miljoonaa kaikkiaan on tullut Eurooppa 2017. Eli se on alle puolet afrikkalaisista maahanmuuttajia, 19 miljoonaa. Moni on lähtenyt maastaan, siis muihin Afrikankin maihin. Me käymme läpi näitä tilastotietoja myös Ruva Mankkeen tietojen pohjalta. Todellakin moni lähtee varsinkin Magrebin alueelta ja Saharan eteläpuolisilta alueelta. Ja siellä mennään yhdistyneeseen kuningaskunta Ranskaan, Italian, Portugalin enemmänkin. Ja kymmenen kärjessä listalla on Nigeria myös. Etelä-Afrikka, Senegal, Somalia, Ghana, Angola, Kenia, Kongo-Demokratian tasavalta, Kambon ja myös Norsulurannikko. Todellakin Marino Manken Diat lähet- tulevina päivinä herra Diupkin totesi meille, että rahalähetykset ovat tärkeitä, kun afrikkalaiset Euroopasta lähettävät Afrikkaan ja summat ovat paljon korkeammat kuin on kehitysyhteistyörahat kokonaisuudessa. Diop puhui nimenomaan 65 miljardista 2017 verrattuna kehitysyhteistyötukea 50 miljardia Eli suurin osa tästä menee Nigeria varsinkin ja mu- muuhunkin osaan Saharan tilapuolista Afrikkaa. 9,3 prosenttia kaiken kaikkiaan, vaikka kehitys, kestävän kehityksen liittyy, että 3 prosenttia niiden osuus olisi. Eli kaikki nämä tiedot ovat kovin tärkeitä. Anteeksi, pitäisi hiukan sen hitaammin ilmeisesti puhua tulkkauksen kannalta, tulki kiittää. Mutta varmasti kyllä seurasitte näitä tietoja, joita me saimme puhujilta. Olin sanomassa, että maahanmuuttajat voivat auttaa alkuperämaiden tuottajia löytämään myös ostajia, mutta ennen kaikkea on huomioitava, että tarvitaan foorumeja, tapaamispaikkoja, alustoja. Siitä on ollut täällä puhuja. Varmasti kaikki puhujat ovat pyrkineet myös keskittymään tähän teemaan. Euroopan unionissa, kuten maailmanlaajuisestikin, me olemme jo nähneet. Kiitos varsinkin myös näiden alustusten, mikä merkittävä osa on maahanmuuttajayhteisölle kehittynyt, kun ajatellaan turvallista maahanmuuttoa. Ja totta kai jo joulukuussa hyväksyttiin suuntaviot tätä varten ja varmasti jatkossakin tapaamisia, jossa Global Compact-aloitte hyväksytään kaikkien maiden voimin. Kansainvälinen maahanmuutto varmastikin myös tavoitteita 19 pyrkii noudattamaan niin, että maahanmuuttajat ja maahanmuuttajayhteisöt voisivat myös antaa kantakortensa kekoon kestävässä kehityksessä kaikissa maissa. Afrikkalaisessa maahanmuuttajayhteisössä puolestaan, kun tässä nyt kuultiin Rova Marie Chantalia ja kun kuulimme myös herra Dioppia, näemme jo monia käytännön toteutuksia. Haluaisin tässä tähdentää monialaista lähestymistapaa yhteisöihin koskien kaikkia aloja. Mitä se tulee välineisiin, strategisiin ja rahoitusvälineisiinkin Euroopan unionissa kohdistuu nimenomaan afrikkalaisen maahanmuuttajayhteisöön. Olemme nähneet, että herra Stausbol että meillä on laaja kirjo käytettävissä meidän kaikki eivät löydä ehkä kuitenkaan kohteeseensa yhteinen strategia Afrikan unionin ja Euroopan unionin avulla päästään eteenpäin ja afrikkalainen ohjelmakin pyrkii viemään eteenpäin kehitysyhteistyövälinettä niin, että voidaan hyödyntää yhteisön potentiaalia Afrikan kehittämiseksi ja varsinkin käyttää vuoropuhelua maahanmuuttajien, maahanmuuton ja liikkuvuuden yhteydessä. Eli maahanmuuttajayhteisön panos alkuperämaiden kehitykseen on mahdollista hyödyntää myös muilla välineillä. Me kuulimme myös kehitysyhteistyövälin ohjelmasta, joka pian esitellään. Se liittyy globaaleihin haasteisiin, huomioiden myös erilaisia tukitoimia. Kattava väline maahanmuuttajayhteisö varten Euroopassa, sille on varattu 5 miljoonaa euroa. Ja se voidaan ennen kaikkea Saharan etelä Afrikassa ottaa käyttöön. Kumppanuus on johtanut myös siihen, että on saatu aikaan Afrikkaan instituutti rahasiirtoja varten. Ulkosuudenhallinto on ollut tässä tukena. Näin rahalähetykset toimisivat paremmin markkinoilla, myös nopeammin, helpommin. Ja siitä on syytä olla iloinen. Eli tässä vielä päätelmät, koska aika rientää ja kohta joudutaan toimittamaan äänestykset. Eli nyt päätän tämän kuulemisen. Olen todellakin kiitollinen kutsuvieraille. Kiitos teille kaikille. Meidän valiokuntamme jatkaa asian kehityksen seuraamista ja siitä myös, miten maahanmuuttajayhteisö Afrikasta voisi olla mukana kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa Afrikassa. Kiitos. Je rappelle euh, à... Muistuttaisin vielä jäsenille, että äänestykset alkavat 16.45, eli 9 minuutin kuluttua. Okay, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat, asettautukaahan paikoillenne. Jatkamme äänestyksillä. Please take a seat, please. Käykää paikoillenne. We will start from eh, unfair Ensinnäkin eh, yritysten väliset epäterveet kaupankäytänteet eh, elintarvikeketjussa. Äänestyslistat on jaettu ja nyt äänestys alkaa. Oletteko valmiit? We'll take first compromise. Ensinnä kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ei number Tarkistus 38 puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 57 Äänestämme siitä kolmessa osassa ja neljäs jää sitten pois. Eli ensimmäinen S liittyy sanoihin no later than, sanojen poisjättämiseen and every two years thereafter myöskin. Tämä siis ö, ensimmäinen osa. Eli ensimmäinen osa, äänestämme siitä puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. Ja sitten tämä toinen osa, those words, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja kolmas osa jätetään pois it shall also evaluate the contribution ja niin edelleen. Appropriate legislative proposals. Okay, we won't. Äänestämme siis tästä kolmannesta osasta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tässä kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää, Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt sitten loppuäänestys, jossa koko lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan ja äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11 in favor and... 11 puolesta, yksi vasta. Viisi tyhjä. Tässä kaikki tämän aiheen osalta. Sitten mennään eteenpäin. Toinen äänestys. YK on ilmastonmuutoksen puitesopimuksen osapuolten 24. konferenssi. Ja äänestämme tarkistuksesta. There is a split. One split vote. Okay. First we will give the floor to... Marseilles saa puheenvuoron. Ole hyvä. Merci beaucoup, madame. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää huomiota kohta kahdeksan. Oli aika hämmästyttävä, että siellä oli tällainen kompromissi. Pari viikkoa sitten hyväksyttiin kanta parlamentissa liittyen tähän. Ja nyt ei sitä tässä omaksuta, vaikka se on hyväksytty Strasbourgissa ihan vain että tämä tarkistus, joka on vihreältä tullut, niin me haluaa palauttaa sen äänestystuloksen, joka enemmistöllä hyväksytty kaksi viikkoa sitten. Huomatkaa se. Okay, then we vote aim number... Äänestämme tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus tarkistus kolme kahdessa osassa. Osa yksi. Tarkistus kolme. <laughs> Sanoinkohan vahingossa tai muuta. No hyvä, että kuuntelitte tarkasti. Eli tarkistus kolme siis ja äänestämme kahdessa osassa siitä. Osa yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Vote is close Äänestys päättyy. Hylätty. Ja osa kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 12 puolesta, 5 vastaääntä ja yksi tyhjä. Hyvä, näin saatiin äänestykset hoidettua. Kiitos kaikille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 niin, jatkamme kokousta. Käykäähän paikoillenne. Vuorossa ensimmäinen keskustelu aiheena neuvoston päätös assosiaation sopimuksesta ja tämä tarkastelee EUn tulevia suhteita merentakaisten maiden ja alueiden kanssa ja Grönlannin kanssa. Neuvoston on saatava parlamentin lausunto ennen kuin se voi hyväksyä päätöksen. Neuvosto päätösmenettely on käynnistynyt, joten nyt on ajankohtainen hetki käydä tämä ensimmäinen keskustelu aiheesta. Neuvoston päätösluonnos. Ähm, komissio sen esittelee. Myös Karol Faltos on saanut kutsun tänne. Hän toimii mm, täytäntöönpanokomitean puheenjohtajana. Ähm, Okta assosiaatiossa. Ja tämän Järjestön tehtävänä on edistää yhteistyötä ja edistää yhteisiä kantoja ja kumppanuuksia ja myöskin kestävää kehitystä ähm, merentakaisten maiden ja alueiden osalta. Kronvokos valittiin nyt toiselle kaudelle. Mandaattihan kestää yhden vuoden. Tämä valinta tehtiin helmikuussa 2018. Esittelimme Maris Ponda. Ei valitettavasti, Maris Ponga ei valitettavasti ole tänään paikalla. Seltana Chofko sitten esittelee tämän asian hänen puolestaan, joten annan tässä vaiheessa puheenvuoron Silvia Milasille yksikön päällikkö MMA-alueiden osalta. Olkaa hyvä. Madam Chair. Puheenjohtaja, par, arvo, parlamentin jäsenet ja naiset ja herrat. Minulla on ilo esitellä valiokunnalle komission ehdotus uudeksi sopimukseksi merentakaisten alueiden assosiaatioksi. Näin voin esittäytyä itsekin. Olen Silvi Mio, uusi yksikköpäällikkö vastuussa suhteesta merentakaisin alueeseen DEFCO-pääosastossa pari viikkoa sitten tähän virkaan astuen. Otan niin olla näitä keskusteluja teidän kanssanne toivottavasti rakentavassa hengessä. Eli yleistä taustaa ensin näille sopimuksille Kaiken kaikkiaan niitä 25, jotka liittyvät jäsenvaltioihin, Ranskaan, Alankomaihin, Tanskaan ja yhdistymisen kuningaskuntaan. Ne ovat poliittisesti kovin tärkeitä jäsenvaltioille ja koko unionillekin. Kaikki sopimukset, kaikki alueet ovat saarialueita, lähellä Pohjois-Napa esimerkiksi, on hyvin harvan asuttuja. Kaikilla on tärkeä osansa kuitenkin myös Euroopan unionin edustajina maailman eri kolkilla, Karibiamerellä, Tyynellämerellä, Atlantin alueella, Antarktisella ja arktisilla alueilla. Heillä on laaja autonomia talousasioissa, työllisyydessä, oikeudessa, terveydenhuollossa, sisäasioissa ja tulliasioissa. Ja kuten syrjäisimmätkin alueet, merentakaiset alueet eivät ole osa EUn aluetta sopimusten nojalla, he eivät osaa sisämarkkinoitakaan, eikä niitä sido EUn säännöstö. Mutta merentakaiset alueet ovat pitkään EUn perhettä yksi osa. Ne ovat olleet assosioituna EU-hun sen jälkeen, kun Rooman sopimus astui voimaan. Eli miksi tarvitaan uusi päätösehdotus? Nyt meillä on kaksi päätöstä voimassa liittyen EUn suhteisiin meidän takaisin alueeseen. Ensinnäkin assosiaatiopäätös 2013 Siinä ei ole mitään päätöspäivää. Ja sitten toiseksi Grönlanti päätös 2014. Se päättyy 2020. Täytyy sanoa, että Grönlanti on mukana myös assosiaatiosopäätöksessä. Tärkein syy uudelle päätökselle on se, että Grönlanti on jo ainoa jo alue meidän alueesta, jota EU omasta budjetista rahoittaa. Muita sitten kehitysyhteistyöstä. Miksi sitten tällainen päätös? Komissio on tehnyt ehdotuksen uudeksi päätökseksi, ja se yhdistää nämä kaksi nyt voimassa olevaa päätöstä. Tämä perustuu eri tekijöihin. Ensinnäkin on pyritty yksinkertaistamaan ja vahvistamaan yhdistämään näitä päätöksiä ja välineitä, joita meillä nyt on käytössä. Yksittäinen päätös koskien kaikkia meritekäsalueita vastaa tätä tavoitetta. Toiseksi Brexitin vaikutukset kun Brexit on tulossa ensi vuoden maaliskuussa 12 yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvää menetysalueet eivät enää olisi tämän piirissä. Uusi ehdotus kattaisikin 13 aluetta Ranskaan, Alankomaihin ja Tanskaan. Kolmanneksi MRG-neuvottelut. Neljänneksi eh, kehitysrahaston budjetisointi. Nyt tämä rahoitetaan siis budjetista niin että on oma momenttinsa otsakessa kuusi, naapurusto ja maailma. Niin että luodaan oma budjetti tätä varten vastaisi myös Euroopan parlamentin esittämiä huolia. Tärkeimmät luontepiirteet. Yleisenä periaatteena on se, että lähestymistapa haluaa säilyttää se, mikä on toiminut hyvin. Tavoitteet ja pääpiirteet säilyisivät assosiaatiossa ehdotus takaa nykyisen rakenteen päätöksessä, päivittää sisältöä niin, että voidaan huomioida kehityskulku sitten 2013 jollakin aloilla. Poistetaan kaikki se, joka on mennyt vanhaksi. Ehdotus kattaa myös poliittisen, kaupallisen, yhteistyö, ulottuvuuden unionin ja reitikaisten aloitteen kesken. Siinä on tärkeimmät johtotähdet ja myös eri tahot poliittisten vuoropuheluvalten MTA-itten ja jäsenvaltioidenkin kanssa, yhteistyöalat, rahoitus ja kaupalliset järjestelyt. Mukana on myös erityissäännöksiä, jos niitä tarvitaan, liittyen Grönlannin kumppanuuteen. MTA on edelleen tukikelpoisia unionin ohjelmissa, ellei sitten ole ohjelmissa jotain sääntöjä, jotka sulkee heidät pois, kuten nyt on päätöksessä. Jatkossa, jotta ei tule väärintulkintoja, unionin ohjelmat ankkuroidaan nimenomaisesti MTI-ten tukikelpoisuuteen. Ja mikä sitten muuttuu yhteenvedonomaisesti? Ensinnäkin yksittäinen päätös kattaen 13 MTAta, lukunottamat 12, jotka liittyvät yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Yksittäinen määräraha näitä varten, puoli miljardia ehdotettu uudessa MRKssa. Tämä perustui siihen, ensinnäkin otettiin pois yhdistön kuningaskunnan osuus ja sitten 3,3 prosenttia enemmän verrattuna edelliseen ohjelmakauteen. Ja sitten yksityiskohtaisemmin vielä liittyy tähän summaan 225 miljoonaa osoitetaan Grönlannille – ja 225 miljoonaa 12 MTAlle. Tästä viimeisestä summasta 159 miljoonaa menisi alueellisiin ohjelmiin, kahdenkeskiseen yhteistyöhön siis, ja 81 ohjelmaa alueellisiin ohjelmiin. Se on uutta. Oma summa on varattu alueiden välisen yhteistyöhön. Tämän lisäksi 22 miljoonaa on varattu tutkimuksiin, tukeen myös Oktalle ja tekniselle tuelle. Ja siellä on vielä 13 miljoonaa jätetty varalle ennen odottamattomille tapahtumille. Sitten vahvistetaan yhteistyötä muidenkin naapureiden kanssa. Siellä on omat summat, kuten totesin. Siellä on säännöksiä myös alueellista yhteistyötä varten niin, että siellä on mukana muita mta aita AKT-maita ja kolmansia maita. Niin ikään alue, no, termi on otettu sinne mukaan, jotta voidaan lisätä myös mahdollisuus alueellisen yhteistyöhön yhdistyneen kuningasan alueiden kanssa. Tätä toivomusparlamenttia. Lopuksi alu, yhteistyöalueiden luetteloa on mukautettu huomioiden myös alat, jotka vain olivat Grönlannin päätöksessä mukana, kuten arktiset kysymykset, raka aineet elintarviketurvallisuus. Totta kai nämä säännökset koskisivat nyt kaikkia MTAita soveltuvin osin, kun ajatellaan, että koko päätöskin koskee nyt kaikkia MTAita. Eli miten tämä liittyy sitten NDI CIhin ja MRK. No tämä uusi päätös liittyy MRK-neuvotteluihin ja varsinkin jos ajatellaan, mikä on loppusumma MTAille. Se riippuu, mikä on lopputulema MRK-neuvotteluissa. Ja totta kai merentakaiset alueet ovat tukikelpoisia temaattisella osalla ja myös nopean vastauksen toimiin. Ne ovat edelleen humanitaarisen avun välineen piirissä. Ellei sitten muuta määrätä, niin me otamme huomioon myös naapuruuskehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen täytäntöpanosäännöt, paitsi sitten mitä tarpeen on, ja me kehottaisimme tähän suuntaan meiltävän, että on yksinkertaisia sääntöjä nimenomaan MTA-aita varten, kuten ohjelmointi. Lopuksi kaksi yleistä tavoitetta tässä päätösehdotuksessa. Ensinnäkin huomioidaan erityispiirteet eri alueilla, kuitenkin yhdistäen ja säilyttäen sen, mikä toimii hyvin, ja säilyttäen myös yhteisvaikutuksen muiden ulkoisen rahoituksen välineiden kanssa. Ja toiseksi annetaan enemmän näkyvyyttä menetekästä aloitteen erityisasemalle. Ne on ryhmänä korkeaprofiilinen ja osana EU-perhettä. Kiitoksia kovasti teidän huomiostanne. Ja olen teidän ne kysymyksiä ja ja kommenttia varten. Kiitos. Thank you very much, Syl- Kiitos paljon, Sylvia. Sitten annan puheenvuoron Karol Voguesille. Hän on Oktan johtavan komitean puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Honorable... Kiitos puheenjohtaja, arvostat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Karol Vogos nimeni. Ja olen, kuten sanottu, tämän Oktan johtavan elimen puheenjohtaja. Alkuun kiittäisin parlamentin kehitysvaliokuntaa siitä, että saimme kutsun tänne tänään. Voimme esitellä Oktan kannan tästä assosiaatiopäätöksestä. Alkuun vähän historia-assosiaatiosta. Ensimmäinen ministerikonferenssi pidettiin 2000 vuotta marraskuussa. Silloin ensimmäinen yhteinen päätös valmisteltiin osa 7. ODA-päätöstä toisessa ministerikonferenssissa 2002 vuonna. Okta perustettiin ja pelkäjalaiseksi hyötytavoittamiseksi järjestöksi perustettiin, kuten edeltävä puhuja sanoi, meitä 2020 järjestöjä assosiaatiota 25 OCT, että tämmöisiä brittijärjestöjä mukana tässä myös muun muassa. Tässä näette, näette nämä MTA ovat, niillä on, ovat, toimivat ympäri maailmaa pitkälti hieman rakenteesta, Okta-rakenne. Decision making authority is a minister. Korkein päätös, ministerikonferenssi, joka on myös ylikokouksemme delegaation tai hallituksen edustaja on siellä edustajana. Tämä vuosittain pidetään ja siellä poliittiset tavoitteet sovitaan tulevalle vuodelle. Siellä on johtava puheenjohtaja myös tällä hetkellä on Ranskan Polynesia, joka, järjest, joka on seuraavan kokouksen asti. Ja sitten se valitsee valintakomitean, joka hoitaa päivittäistä assosiaation toimintaa lopuksi. Meillä on sihteeristössä on kolme jäsentä ja koordinaattoristen on tässä myös mukana toimintaa, toimintaa tukemassa. We're currently discussing the proposal for... Tällä hetkellä yhdeksännestä OAD-päätöksestä puhutaan viimeisessä OCT-EU-foorumissa keskusteltiin komission kanssa tulevasta kumppanuudesta 2020 jälkeen. Jonkin tiedätte 14.6. Euroopan komission ehdotus julkaistiin ja Okta on antanut palautetta tästä ehdotuksesta julkista kuulumista varten, konsultointia varten mutta tämä välttämättä ole siis Grönlannin kanta. Kaiken kaikkiaan Okta tukeellisuutta vaan, että piitetään tuon rakenne nykyisestä oad päätöksestä jotta vaan säilyttää mikä toimii hyvin. Kuitenkin tietty suosituksen meillä on jo tavallaan parantaa entisestään ehdotusta. Lähdetään liikkeelle strategisesta orientaatiosta. Viimeisen komissio antaa osetesta 2009 vuonna, jos tätä verrat Tämä on näihin syrjäisiin alueihin strategia vuodelta 2004 on päivitetty vuonna 2008, 12 ja 17. Näin ollen suosilta sitä pyrittäisiin, että komissio tahtoisi tilaisuuteen ja syventäisi uudistuksia ja sitä suuntaan, mitä tulee EU-OA MTA-yhteistyöhön. Instances of dialogue. Um... Vuoropuhelu. Nykyisessä oad 3 on eri in, dialogi-instansseja, muassa nämä kolmesta konsultoja, jotka perustuvat artikla 14 OAD-päätöstä. Lisäksi on 14, 15, 16 OCTU-foorumit, jossa puhuttiin siitä, miten hyvä asetta on vahvennettu. Ja proaktiivisesti dynamiikkaa käytetty tässä vuoropuhelussa, kuten OAD-päätöksessä on sanottu. Näin olen suosittelimme sitä, että säilytettäisiin tuo vähimmäismäärä trilogi konsultointeja vuodessa oli neljä eikä kolme, mitä nyt on ehdotettu. Ja Oktan roolihan on ollut yhä enemmän esillä MT, tai siis rahoitustukikomissio nyt sitä, että nostaa investointeja EU-kotoimissa 26 prosenttiin. Kuitenkin alueelliset allokoinnit MTAta nousivat vain 3,2 prosenttia ja toisin kuin 11 EKR, niin tässä tai siis suoraan näistä MTA-allokoinnista määrärahoja. Ja MTA pitää nykyrahoituksen tason samana 522,3 miljoonaa, joka on tuo nykyinen tason mukaan lukien brittiläiset MTAt. I will give you a quick overview of... Sitten käydään läpi nopeasti, miten tämä on muuttunut eri EKRissä 2020 rahoitusvälineissä – Ja no, sitten halusimme selvennystä ehdotetusta rahoitusvälineestä, mitä tulee. No siis 11 EKR siinä oli tukea Euroopan investointipankilta 5 miljoonaa. Se ei ole selvästi määritelty uudessa rahoitusvälineessä, joten kysymys kuuluu, onko mitä otettu huomioon MTA-alueelle investointipankissa tai sen kautta. Lisäksi huomasimme, että on ei allokoitu vara, korvaako tämä B-varan jota käytetään nyt pääasiassa uudelleen rakentamistoimiin luonnonkatastrofin jälkeen MTA-alueella. Lisäksi onko synergiaa tämän ja muiden toimivälillä? Um, if, it is, if it is the case that the non-allocated... Jos on niin, että ei allokoitu, varataan B-varaumaan. Miksi? No siis, miksi tuki luonnon toimen saa, on laskenut. Think it should increase because in 2000... Pitäisi nousta, koska 2017 monet MTA-alueet kohtasivat katastrofeja, muissa hurrikaanit, Irma ja muut kuusi MTA-aluetta. Tästä kärsi myös Grönlantiin kohdistui tsunami, joten meistä on, on välttämättä, EU tukea alueita paremmin luonnonkatastrofien jälkeen. Uh, rules attached to the system, some flexibilities. Säännöt, no tiettyä joustoa on ehdotettu uuteen ODA-päätökseen, esimerkiksi monivuotisuusperiaate, kuitenkaan mitään erityissääntöä ei ole tähän välineeseen kiinnitetty. Ei ole myöskään selvää, onko tässä tällainen purkaminen mahdollista. Ja pitää ottaa huomioon myös MT-alueiden rajatut HR-resurssit ynnä muuta. With respect to cooperation, OCTs... Sitten yhteistyö. MTA haluavat innovatiivisia rahoitusvälineitä. Tavoitteena on helpottaa alueellisia hankkeita MTA, ORAKT ja EAKT-maiden kanssa. Näin on uudet säännökset taustayhteistyöstä ovat loistavia, mutta halusimme kuitenkin lisää selvennystä siitä, mitä tämä lähestyvät pitää panna täytäntöön. Lisäksi pitää ottaa huomioon nämä aihekohtaiset hankkeet ja korostaa sitten, ja sitten puhuja pyritään hieman hidastamaan vauhtia. Kiitos. Yes, sorry. Yeah. Um, so we would welcome... Anteeksi, niin korostamme miten, ha- miten paljon hankaluuksia aloilla on, kun ne haluavat hyötyä näistä aihekohtaisista ohjelmista esimerkiksi. 2.0 on tämä tuki ollut. The union programs. Uudet unionin hankkeet olemme tyytyväisiä tähän tukihelpoisuusperiaatteisiin. Ja tässä on säännökset yllä kuitenkin Tiettyjä haasteita on edelleen esim. 2014-2018 vuosina on 125 hanketta, jossa on edunsaajana ollut 65 toimia kaikkia hankkeita varten. EU-rahoitus OCT-yksiköllä oli 6 miljoonaa suunnilleen. Kaksi kolmesta hankkeesta liittyy Erasmus Plussaan. Eli tarvitaan tukitoimia, erityisiä tukitoimia MTA-alueelle suosittelimme – että se tunnustetaan juuri artiklassa 23 OAD-päätöksestä entinen 94 artikla ja taisin mukaan EUn toimintaohjelmassa asetukseen. Lopuksi EU-ohjelmista raportoiminen. Nykyisessä OAD-päätöksessä artiklassa 4.3 komissio pitää raportoida EDF-OCT-komitealle siitä, miten OCT osallistuvat unionin hankkeisiin. Kuitenkin uudessa ehdotuksessa, joka liittyy artiklan 22, 33 osalta vielä raportoida komissiolle, miten se osallistuu niin hankkeisiin joka vuosi alkaen 22 vuodesta. Okta on kerännyt dataa kesäkuusta 18 ja huolia on kovasti siitä, että tämä johtaa päällekkäisyyksiin ja julkiset viranomaiset eivät myöskään systemaattisesti saa tietoja kustakin hankkeesta, joka johtaisi epätäydelliseen raportointiin – Tämä vaatimus on myös sanonut, että se pätee vain oct mikään muu EU-alue ei joudu tällaisia raportteja laatimaan. Lisäksi 6 miljoonan määränä no se ei tällaista raskasta taakkaa oikeuta. Näin on suhtumista, että Euroopan komissio vastaisi raportoinnista vast edeskin. Kiitos huomiosta. Jos on kysymyksiä, minä vastaan mielelläni. Many thanks to Carol. And then, uh... Kiitos Carol. Kuten sanoin, esittelijämme ei pääse tänään paikalle, mutta Siliana Chokko saa nyt puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Madam Chair and dear colleagues, I would... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kerron hieman esittelijän näkemyksestä tähän ehdotuksen. Herra Onga on Uudessa Kaledoniassa parhaillaan ja hän pyysi, että välittäisin teille pahoittelut siitä, ettei hän päässyt tämänpäiväisen valiokunnan kokoukseen ja kerron hänen kannastaan. Hän ensinnäkin haluaisi kiittää komissiota hyvästä ehdotuksesta, joka vastaa parlamentin kantaa maiden osalta. Eli tarvitaan erillistä välinettä niille ja uusi soveltuu kaikille eh, MMAille eh, sisältäen myöskin Grönlannin ja rahoituksellinen tuki eh, mahdollistaa kaikki näiset kumppanuudet. Näin yksinkertaistetaan mekanismia ja parannetaan avoimuutta myöskin suhteessa Euroopan parlamenttiin päin. Mitä tulee yksityiskohtiin, herra Pongalta tuli ehdotuksen viisi kumppanuutta ehdotusta. Ensinnäkin tulisi keskittyä paremmin täytäntöönpanoon ja huomioida artikla 3, joka kuvaa ei-syrjimättömyyttä miesten ja naisten välillä, niin kuin se on kirjattu sopimuksiin. Ja toiseksi Alueellinen integraatio, sitä on vahvistettava poliittisessa vuoropuhelussa EUn ja alueiden välillä. Euroopan unionin tulisi mahdollistaa näille tarkkailijastatus silloin, kun ollaan yhteyksissä kolmansiin maihin. Ja toisaalta kolmansien maiden tulisi saada kutsu EU-MA-foorumille, josta tulisi näin tehdä poliittisempi. Kolmanneksi EU-politikoiden tulisi paremmin huomioida maat, niiden huolet, huolet ja haasteet. Alueet ovat osa eurooppalaista perhettä ja siksi oikeutettuja EU-ohjelmiin, niin kuin 83 artikla toteaa. Herra Ponga katsoo, että mitä tulee Horizon Europe-ohjelman, eh, Erasmus Live ja muihin eurooppalaisiin ohjelmiin näiden pääsyä tulisi paremmin mahdollista kyseisille maille ja alueille. Tulisi myöskin huomioida eh, vapaakauppasopimuksista neuvoteltaessa myös M-maiden intressit. Tulisi huomioida näiden seikkojen mukaanotto sopimuksessa. DCI eh, edän liity nykyisessä Grönlannin sopimuksessa oleva asia. Sen, sitä tulisi laajentaa kattamaan myös muut merentakaiset maat ja alueet. Näin saataisiin aikaan eh, sellainen väline, jossa huomioidaan eh, alueiden ja maiden rajallinen kapasiteetti ja kansallisia kuoria tulisi lisätä 669 miljoonan euroon, joka vastaa siis eh, nykyistä rahoitustasoa ja uudelleen jako on saatava tasapainoisemmaksi. Tuen intensiteetin tulee pohjautua läpinäkyviin kriteereihin ja maiden ja alueiden kunkin tulee saada oma kuorensa. 20.11. herra Ponka tulee esittämään tämän ehdotuksensa. Thank you very much. And then... Kiitos oikein paljon. Nyt äh, voidaan antaa puheenvuoro jäsenille ja varustelijoille Doru Frunzulitsa tähän alkuun. Hienosti meni ääntäminen puheenjohtaja, kiitos. Hyvät kollegat, puheenjohtaja. Olen varjoesittelijänä liittyen MMA-päätökseen ja Grönland-päätökseen. Sen pitäisi olla unionin asialista on tärkeällä siellä taloudellisella ja sosiaalisella puolella, mutta se täytyy vahvistaa päätöksen myötä, kun otetaan huomioon erityinen kumppanuus, historialliset kytkökset, joita EUlla on näihin alueisiin. Tässä vaiheessa vaikuttaa myönteiseltä pyrkimykseltä yhdistää nämä kaksi päätöstä niin, että saadaan joustua ja yhtenäisyyttä. Poliittiset suhteet mm ja myös voimavarat saadaan yhteen välineeseen kasattua. Näin on vähemmän hallintorasitetta verrattuna nykyisiin välineisiin, kuitenkin niitä suositaan yhteisvaikutusta ohjelmoinnissa ja täytäntöönpanossa. Olen samaa mieltä tärkeimmän tavoitteen kanssa liittyen nämä maiden ja EUn suhteissa. Edelleen siinä pitäisi olla kolme avainpilaria. Kilpailukykyä, vastustuskykyä ja avoittuuden vähentäminen ehdistä yhteistyötä integraatio muiden kumppaneidenkin kanssa naapurialueilla. Niin ikään on tärkeää vahvistaa, että yhteistyö jatkossa hyötyisi siitä, että keskitytään kestävän kehityksen tavoitteisiin, täytäntöön pantaisiin myös Pariisin sopimusta. On hyvä, että toimet tämän päätöksen nojalla erityisesti huomioisivat myös kytkökset kestävän kehityksen tavoitteet ja integroitu toimikanssa, jotta voidaan tulla antaa hyötyä myös päästä moniin tavoitteisiin yhteisellä tavalla. Lopuksi haluaisin vielä lisätä muutaman seikan Grönlantiin liittyen. Vaikuttaa myönteiseltä, että tässä säilytetään ne saavutukset, joita Grönlannin sopimuksesta on saatu ja niin, että korostetaan silloin, kun tarvetta on, erityispiirteisiin, joita unionin suhteessa on Grönlannin kanssa, kuten se, että säilytetään pysyvät kestävät suhteet Grönlannin ja Tanskan välillä todellakin. Ja kuten sovi nähtiin myös työasiakirjassa, Grönanin päätöksessä tärkeimpänä tavoitteena on säilyttää pysyvät suhteet kumppaneiden kanssa kuitenkin, että kestävä kehitys siellä säilyy. Se on onnistunut ja sen pitäisi jatkossakin toteutua 2020 jälkeen. Kiitoksia kaikille. Thank you very much. And then... Kiitos paljon. Seuraava puhuja, Maria Hoibu. Herzlichen Dank, Frau... Kiitos. Äh, Kiitos puheenjohtaja. En kommentoi yhteistyön tärkeyttä en alueiden ja maiden kanssa. Voin yhtyä siihen, mitä asiasta jo muut ovat sanoneet, mutta muutama kommentti ja kysymys kuitenkin minultakin. Jostain välttämättä ole ihan samaa mieltä. Ehdotuksessahan viitataan eh, näihin kestävä, kestävyystavoitteisiin ja kohdassa yhdeksän todetaan, että tämän päätöksen kautta toteutetut toimet ovat sellaisia, että kestävän kehityksen tavoitteet huomioidaan ja nimenomaan integroituihin toimiin kiinnitän erityistä huomiota ja näin voidaan johdonmukaisesti täyttää samaan aikaan monet tavoitteet. Hyvä, että tähän pyritään, mutta tekstissä ei kuitenkaan anneta mitään tarkempaa tietoa tästä asiasta. Kysynkin teiltä, eh, voitteko kertoa jotain näistä kestävyyteen pohjautuvista tavoitteista ja tässä esitettyistä toimista, miten ne on tarkoitus kytkeä toisiinsa? Ja sitten epäselväksi minulle jää tässä eräs toinenkin seikka. Ohjelmoinnin toteuttaminen tulevaisuudessa näillä merentakaisilla alueilla ei ole välttämättä riittäviä hallinnollisia ja henkilöresursseja ja ohjelmien toteuttaminen ja osallistuminen EU-ohjelmiin hankaloituu, ehkä estyykin tämän vuoksi ohjelma ei ymmärtääkseni tätä oikein käsittele. Johdantosan kappaleessa kyllä asia mainitaan, mutta epäselväksi jää se, miten käytännössä on ajateltu tähän asiaan puuttua, jotta myös näille maille mahdollistuu eh, todellakin osallistumisen mahdollisuus olemassa oleviin ohjelmiin. Ja sitten jos vielä on aikaa, sen yhden kysymyksen. MFF, eh, monivuotinen rahoituskehys. Kaiken kaikkiaanhan komissio on todennut, että 25 5 prosenttia EU-menoista kohdennetaan ilmastotavoitteisiin, eli niillä tulee olla näitä ilmastovaikutuksia. OCD-ohjelmien puitteissa tässä rajoitutaan 20 prosenttiin. Eli 20 prosenttisesti tulee tukia, tukea ilmastopohjaisia toimia. Onko joku syy sille, miksi tässä käytetään eri prosenttilukua kuin eh, EUn yleisessä esityksessä. Ja sitten joustavampi alkuperäsääntely, sitä esitetään tässä ehdotuksessa. Ja tämä lähestymistapa on meidän mielestämme oikein hyvä ja saa meiltä tukea ja kannatusta. Kiitos. Questions. Kiitos paljon kysymyksiä tuli ja nyt saamme vastaukset myöhemmin, mutta viimeinen puhuja on herra Zeller. Kiitos puheenjohtaja. Niin nämä pikkumaat ja pikkusaaret äh, ovat äh, jäämiä kolonismilajoilta. Ja no, nyt he ilmoittivat, etteivät halua olla osa EUta sen takia. Niitä ei voida kohdella myöskään sellaisina samalla tapaa kuin muita alueita, joissa EU-normeja pitää sitten kunnioittaessa ne säännöt pätevät kuitenkin olen sitä mieltä, että tietysti tiettyjä potentiaalia pitää käyttää molemmin puolin. Esimerkiksi jos tarvitaan humanitaarista apua, niin siellä sitä pitää antaa myös kehitysyhteistyön nimissä sitten ja puitteissa, mutta kuitenkin yksi asia nousee aina uudestaan esille näissä saarivaltioissa, useimmiten ne ovat juuri saarivaltioita, jotka kun, on kun puhut puhutaan, Niistä sanotaan, että ne ovat hyvin hakevat paljon rahoitusta ja siis, tai siis siellä, näissä saarissa asuu paljon ihmisiä, jotka eivät välttämättä maksaa veroja niin kuin pitäisi, niin se tulee ikään kuin se verotus, veroparatiisi, tässä on tiettyä ristiriitaa minusta. Toisaalta ne, jotka tarvitsevat apua ja toisaalta ne, sitten, jotka tällaisia turvasatamia tarvitsevat sellaisille ihmisille, jotka eivät mielellään eu halua maksaa veroja. Miten tämä ristiriita voidaan ratkaista? edusti kun nyt tässä keskustellaan esimerkiksi Panaman paperista, paratiisipapereista. Tähän tarvitaan avoimuutta enemmän, kun puhutaan verotuksesta, oikeudenmukaisuudesta, verosäännöistä – kunnolla yhteistyössä näiden MTA-alueiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos sitten. Seuraavaksi saamme vastaukset. Rova Millard, jos voisitte aloittaa. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin teitä kysymyksistä, huomiostanne. Lyhyesti ottaen mielestäni ovat myönteisiä ja sinällään arvosta tätä myönteistä muutosta, jota on nyt ehdotettu. Se nähtiin eri puheenvuoroista. No sitten menekseni näihin kysymyksiin yksitellen. Siellä yksi liittyi siihen mahdolliseen tavoitteeseen päästä kestävän kehityksen tavoitteisiin, niiden soveltamiseen. Ja totta kai tasa-arvo naisten ja miesten kesken yhtenä tavoitteena kaikki yhteistyö, kaikki eri alueet, jotka on lueteltu näissä päätöksissä, kattavat hyvin ison kentän, mutta ne voidaan yhdistää tavallaan niin, että aika varmalla tavalla, mitä voi päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin, ei niitä välttämättä voida määritellä sen tarkemmin, mikä tavoite liittyy mihinkin alueeseen. Ehkä tekstiä voidaan vielä paranella, kun neuvotteluja tässä käydään jäsenvaltioiden kesken. Uskoisin kuitenkin, että on aivan ilmeistä, että tämän yhteistyön tavoite on päästä ylipäätään kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä koskee myös naisten ja miesten tasa-arvon edistämistä, ja mainitsitte sen. Ehkä sekin olisi hyvä vielä ottaa tekstissä esille. Sitten summa ja täytäntöönpano yhteistyössä. Me elämme nyt aikoja, jossa paljon määritellään eri asioita, keskustellaan muun muassa muistakin yhteistyövälineistä, keskustellaan tulevasta talousarviosta, täytäntöpana mekanismeista, kaikesta tästä keskustellaan eri ryhmissä. että on kovin varhaista ruveta ottamaan kantaa sen tarkemmin täytäntöpano keinoihin sen yksityiskohtaisemmin, mutta usein tällainen huoli kyllä esitetään – kun näillä MMAilla alueilla on aika huonoja valmiuksia hyödyntää tätä yhteistyötä, niin voisin ainakin vahvistaa sen tahdon ja valmiuden komissiossa auttaa näitä alueita. Näin tehdään nykyisessä päätöksessä, näin on suositteltu myös uudessa päätösehdotuksessa. Ja me komissiossa aiomme ainakin yrittää vahvistaa tätä myös tulevina kuukausina, kun keskustellaan yhteistyömuodoista, jotka vastaisivat myös sitten näitä annettuja summia eri alueilla ja myös täytäntöpanovalmiuksia. Totta kai teknisellä avulla on oma summansa määrätty myös, ehkä sitä voitaisiin vielä paremmin käyttää hyödyksi, jotta voisimme maiden takaisia maita ja alueita tukea ja hyötyä tehokkaasti näistä ohjelmista. Myös hyödyntää horisontaalisia yhteistyöohjelmia vielä tehokkaammin. Teknisen avun puolta ei pidä sivuttaa sitäkään mielestäni. Sitten poliittinen vuoropuhelu. Mielestäni se on yksi tavoitteista sekin, mukana myös päätösehdotuksessa. Poliittinen vuoropuhelu toteutuu eri tasoilla, jotka on määritelty päätöksessä, myös tässä uudessa päätösehdotuksessa. Se voi olla kahdenkeskistäkin yhden alueen tai jonkin yhden jäsenvaltion välillä. Ja totta kai me olemme tässä avoimin mielin ja rohkaisemme myös poliittista keskustelua vielä vahvemmalla tasolla. Continue or? Yeah, je cherchais quelque chose. Okay. euh... Ok, ce sera bon. Euh... Well, I can um, reference... No, voin viitata siihen, mitään. herra Zeller, hän puhui veroparatiitseista. Yhdeksän aluetta on EUn harmonistilla, mutta mitäkseni Siitomuksia on tehty, jotta muutoksen on 2018 loppuun mennessä ja keskusteluja käydään komission ja MTAiden välillä, jotka tässä ovat sitten mustalla listalla. Okei. Okay. Selvä pyy. Kiitos paljon keskustelusta. Tämä antaa paljon ajatuksia jatkaa tästä eteenpäin ja vastauksia myös. Kiitos paljon tästä osiosta. Nyt siirrytään eteenpäin. Kiitos. We continue to... Jatketaan. Yhdeksän kollegat äh, valiokuntamme usein valmistelee lausuntoja EUn kalastussopimuksesta kehittyvien maiden kanssa. Näin tehdään siksi, että kalat äh, ja kalavarat ovat tärkeitä elintarvitsemiselle työpaikoille ja kehityksellä – kehittyvien maiden kapasiteetti hyötyä kalaresursseista, sen näin kestävällä tavalla. Sitä pitää suojella ja tätä kykyä pitää lisätä. Vastuullinen kalastustoiminta on osa sitä, mitä tarvitaan, kun halutaan säilyttää ja käyttää kestävästi valtameriä, meriä ja merivaroja. Tämähän on kestävän kehityksen tavoite numero 14. Nyt katsomme vähän tarkemmin kyseistä kestävän kehityksen tavoitetta ja tavoitteita, jotka ovat tähän yhteydessä. Keskitymme kehittyvien maiden osuuteen tässä. Ilmastonmuutos vaikuttaa tähän eri tavoin. Se vaikuttaa El Niñoon ja muihin valtamerimirtoihin, nostaa merenpintaa ja muokkaa kalavarantojen elinympäristöjä. Se, vaikut, se johtaa tappioihin ja mukautumistarpeisiin. Tässä pitää nyt puhua siitä, miten sinistä taloutta voidaan laajentaa. Se pitää kiinnittää huomiota mitä ideoita tässä taustalla on kehittyville maille ja mitä vaaroja tässä liittyy kehittyville maille. Nyt olemme kutsuneet tänne vieraaksemme Thierry Lucasin. Hän auttaa meitä olemaan lisäideoita. Hän johtaa YK ympäristöohjelman Brysselin toimistoa. Haluaisin kiittää teitä, herra Lukas, että annatte meille nyt 7-8 minuutin alustuksen. Joten olkaa hyvä. Thank you, Madam Chan. Kiitos puheenjohtaja. Tarkastelen tilannetta ja myöskin näitä vaikutuksia EUta ajatellen. tällainen globaali ympäristöagenda. Tarkastelen sen eri osioita ja myöskin globaalia ympäristöä. Ja me olemme todellakin ähm, äh, ryhtyneet tarkastelemaan näitä seikkoja. En käy läpi kaikkia indikaattoreita, mutta kuitenkin mainitsen tässä viisi ensimmäistä merten saastumisen ensinnäkin, kun ympäristö, äm, asiat yhdessä herra Timmermansin kanssa lanseeraavat tässä äm, nimenomaan aloitteen siitä, miten ä, suojautua ä, muovisaasteelta valtamerissä. Ja myöskin äh, kestävän merialueiden suojelu on tärkeää kalastuksen kannalta ja ihmistenkin äh, äh, rooli on tärkeä, mutta me emme välttämättä ole tähän kiinnittäneet huomiota riittävästi, koska asu, emme asu merillä, vaan ähm, sisämaan alueella. Sitten kohdat 3, 4 ja 5, merten happamoitumisen estäminen, ja ilmastonmuutos on suurin uhka merillekin, ei sinällään muovi. Kannattaa ymmärtää, että esimerkiksi suuret koralliriutat ovat uhattuina. Ja kohta neljä. Miksi on tärkeää säilyttää kalakannat? Me tiedämme kyllä, miten tässä voidaan onnistua ja on tärkeää, että töihin ryhdytään. Ja kohta viisi. Mitä EU voi tehdä? jos halutaan suojella ainakin 10 prosenttia näistä alueista. Ja sitten kohta kuusi, minkä tyyppisesti voidaan tukea meri- ja kalastusalueelle taata. Ja kun tarkastellaan nyt sitten hetkisen tilannetta ja viittaan korkean tason poliittisen foorumin yhteenvetoon ja myöskin omiin raportteihimme, 40 prosenttia merialueista, niihin kohdistuu ihmisten toimia. Rehevöityminen muun muassa on yksi suuri ongelma. Ja sitten kalastus ja tähän liittyvät tuet, noin 50 miljardia menetetään vuosittain näiden kysymysten ja tukien osalta ja siksi, että emme ole kestäväpohjaisesti näitä kalastustoimia hoitaneet. Ja tärkeää on ymmärtää myöskin, että 20 prosenttia arvioista, mitä tulee meriekosysteemiin, kärsii eh, rehevöitymisestä ja saastumisesta. Kaupunkialueet kasvavat, väestömäärät kasvavat valtavalla nopeudella ja tämä kaikki vaikuttaa myöskin rehevöitymisen tasoon. Ja tässä hieman lisää lukuja. Kalakannat, biologisesti kestävät tasot, 90, nyt 69 prosenttia. No tilanne ei ole ihan hälyttävä vieläkään, mutta huomaatte, että suuret lajit ja lajit, joihin kovasti on investointu, niin ne ovat kärsineet. Ja tässä myös Eurooppa tulee mukaan sitten. 26 prosentilla merten happamoituminen on kasvanut ja tämä linkittyy ilmastonmuutokseen. Eli tähän on kiinnitettävä huomiota ja tässä yhteydessä myöskin koralliuttojen kuoleminen. 16 prosenttia merialueista ovat suojelun piirissä. Kansallisen lainsäädännön kautta se on hyvä asia. Ja nyt 44 prosenttia on sitten näiden suojeltujen alueiden osuus. Ja se on tärkeää. Ja on tärkeää kiinnittää huomiota myöskin kutualueisiin riittävästi. Ja tässä sitten hieman tilastoja. Ja tässä kaupallinen kalastus ja sitten pienimuotoinen kalastus. Kun puhutaan Afrikan maista esimerkiksi, tarkastellaan tämä kakkoskäyrää ja kymmenestä on noustu 20 miljoonaan 60 vuodessa ja 15 noin 80, kun tarkastellaan teollista tasoa. Tämä on ongelma, koska kuitenkaan resurssien, meri, resurssien jako se ei ole jakautunut tasaisesti maiden välillä. Ja tästä lisää seuraavassa kaaviossa. En tiedä, näettekö kunnolla näitä nimiä, mutta saatte myöhemmin toimitettuna tämän esitykseni eli eh, elintarvikkeiden käyttö BKT suhteutettuna. Ja kun katsoo eh, pienimpiä BKT-maita, jotka käyttävät paljon kalaa, sieltä löytyy maita, Tiripati, Myanmar, Sierra Leone, Gambia, Vietnam, Ghana. Ja nämä valtiot ovat niitä, joihin EUn töiden tulisi kohdistua, sillä globaalista tarkoit- katsoen 17 prosenttia eh, kulutuksesta on kalaravintoa ja tähän on syytä panostaa entistä enemmän. Ja sitten mesiviljelmät, mm, eteläinen Aasia on tässä lisääntynyt. Kannattaa katsoa, mitä tehdä Afrikassa, jos halutaan tilannetta parantaa ja miten hoitaa asiat mahdollisimman kestäväpohjaisesti. Eli tämä poliittinen viesti on syyttä viedä eteenpäin. Eli uudet äm, sertifikaatit äm, liittyen meri, äm, merestä saatavan ravintoon jos molemmat mekanismit otetaan käyttöön, niin tällöin on mahdollista toteuttaa sinistä taloutta ja tuottaa sekä elintarvikkeita kuin myöskin proteiineja huomattaville ihmismäärille. Eli tilanne ei ole sama kuin ähm, metsätaloudesta ja maataloudesta puhuttaessa, jolloin ilmastovaikutukset ovat huomattavat. Ja sitten vielä lopuksi Kastukin päättäminen ja tässä käytävät tärkeät videoneuvottelut Buenos Airesissa ähm, kesäkuussa ovat tulossa. Kohde 6 liittyy nimenomaan tähän, minkä tyyppiset tuet ovat mahdolliset. EUhan on tukenut äh, poltainta äh, suurten alustin moottoreille, mutta tiedämme, että tämä ei enää ole ratkaisumalli tulevaisuudessa. Ja äh, asia on huomioitava. On tärkeää, että todellakin nämä asiat myös käytännössä huomioidaan. Ja sitten kampanjasta muutamalla sanalla. Clean, siis kampanja. Kaikki sektorit maailmanlaajuisesti halutaan saada mukaan. Merten puhdistaminen siis aiheena. Muovi, jäte, todellakin on suuri ongelma ähm, alhaisen BKT maille. Ei välttämättä tiedetä, mitä tehdä tälle jätteelle. Ja tämä kaikki vaikuttaa myös elintarvikeketjuun, sillä ähm, totta on, että ähm, kalat syövät myös sitä jätettä ja sitä, se sitten pääsee elintarvikeketjuun, ravintoketjuun. Kiitos teille kaikille. Many thanks. It's, it's a great pleasure to, to hear. Kiitos, hienoa kuulla tämä esitys. Joten, valiokunnan jäsenet, onko teillä kysyttävää, huomioita jostakin? Selvä pyy. Ah, Maria, ole hyvä. Yeah, maybe you can take your headset. Ehkä voit laittaa kuulokkeet korville. No, minä en ole mikään kalastusalan asiantuntija, mutta Tuossa oli tuo kuva, jossa oli nuo eri kalastusmenetelmät ja siinä tämä teollinen kalastus, no sehän mm, kosi voimakkaasti ylöspäin, kun taas nuo perinteiset kalastusmetodit, äh, niin, niin osuus nousi vain hieman. Voisitteko sanoa meille pitkälti nämä kalastussopimukset ja kalastuslainsäädäntö täällä EU:ssa voi tässä toimia eri suuntaan? Voiko se mitenkään vaikuttaa tähän? Mihin suuntaan tässä pitäisi jotakin muuttaa? mutta sillä jos tätä ei nyt rajoiteta, niin sitten tietysti mahdollisuudet toimia noissa samoissa paikan päällä, jos tuota perinteistä kalastusta vielä tapahtuu, niin no siellä tämä, nämä kal- kalakannat voimakkaasti sitten heikkenisivät. Tai toisaalta paljonko valtameremme ylipäänsä kestävät enää, jos kalastusmäärät tästä vain nousevat. Kiitos. Okay, maybe I, I should... Uh, Ehkäpä ma- voisin mainita, että olen kalastajan tytär ja koko perheeni tai sukuni saa elinkeinonsa kalastuksesta ja minä olen nähnyt 20-30 vuotta, että jotakin nyt kyllä tapahtuu valtamerissämme. Vedet lämpenevät ja minä rakastan kalaa, mutta se on erilaista kuin mitä se oli vanhoina hyvinä aikoina, joten tähän pitää kiinnittää kyllä huomiota. Tätä pitää pohtia tarkkaan, mitä nyt oikein tapahtuu valtamerissämme ja mitä meidän pitäisi tehdä, jotta jatkossakin on hyvää kalaa vesissämme myös. Sitten seuraava puhuja edustaja Zeller. Ja, dank. Kiitos. Kiitos näistä vaikuttavista luvuistakin. Kaksi asiaa, niihin kiinnitin huomiota. tuomioistumelta saatiin jokin aika sitten raportti, joka liittyy kalastuskumppanuussopimuksiin ja niiden tarkkaan tarkasteluun. Ja raportissa todettiin, että joillekin valtioille eh, suoritetaan maksuja, jotta Euroopan kalastuslaivasto, joka 80 prosenttisesti koostuu kuitenkin näistä Espanjan suuraluksista, näin sivujuontena mainittuna, niin nämä sitten kalastavat ja saavat kalastaa esimerkiksi Afrikan rannikkoalueilla. Todettiin kuitenkin, että kalastamme ainoastaan ylijäämän, eli sen, mikä jää yli näistä määritellyistä kannoista – jotta mahdollistetaan kantojen elpyminen ylipäätään. Toisaalta kukaan ei kuitenkaan osannut selittää minulle, miten tämä ylijäämä määritellään. Totesitte, että tarvitaan tieteellistä, tieteeseen pohjautuvaa valvontaa. No, jo kansallisilla vesillä tässä ei välttämättä kovin hyvin onnistuta. Ja sitten kannattaa muistaa, että nämä suuret alukset siirtyvät kansainvälisille vesille, joilla sitten valvonta ei välttämättä ole ollenkaan. Eli miten nyt sitten tämän tilanteen kanssa tulee elää? kun ajatellaan kalastuskumppanuussopimuksia, eh, summat maksetaan etukäteen. No toisaalta sanotaan, että kalastamme vain tämän ylijäämän, mutta toisaalta sitten näiden maksujen kautta kuitenkin tietyt pyyntikiintiöt on määritelty ja niihin ei välttämättä aina ole päästy, ainakaan mitä tulee siihen, että kalastetut pyydetyt kiintiöt – olisivat sitä suuruusluokkaa kuin mitä on sovittu ja että ne saatetaan sitten Euroopan satamiin. No, jotkut maat ehkä maksavat vähän enemmän joistain lajeista kuin EU ja että sitten nämä viedäänkin näihin satamiin. Toki kala markkinoilla kyllä huomasi, että sieltä löytyy hyvinkin hyvinkin saalista, joka oli pyydetty eurooppalaisten suurkalastusalusten toimesta. Eli sinne päätyivät. Eli ei tämä nyt ihan, ihan, ihan, ihan ongelmitta näytä hoituvan. Ja ei välttämättä hoidukaan. Eli jotain meidän nyt kyllä pitää tehdä, jos haluamme, että tulevat sukupolvet löytävät vesistä tai muutakin kuin pelkkää ankirjasta. Thank you very much. Kiitos paljon. Sitten seuraavaksi DJ Maresta pääosastolta Vaigauskaitte. Olkaa hyvä. Yes, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ainakin yrititte tätä monimutkaista sukunimeä ääntää. Siihen törmää usein. Kiitos kovasti myös siitä, että DG Maret pääsee ääneen tänään. Kuten jo kuulimmekin herra Lykan esityksestä. Kiitos kovasti tästä kattavasta katsauksesta kestävän käsityksen tavoitteeseen 14. Se on meidän tavoitteemme DG Maressakin, sanoisin. Terveelliset valtamerot ovat tärkeä edellytys meidän olemassaolomme. Siksi siellä tämä kestävän kehityksen tavoite 14 on. Valtameret tuottavat ruokaa, tuloa yli 40 prosentilla maailman väestöstä. Ilmasto, vesi, happi, kaikki oikeastaan peräisin valtaisi meristä nekin. Siksi oli hauskaa nähdä, että 2015 YK hyväksyi 17 tavoitteesta, joista yksi olisi valtamerille osoitettu, koska se on niin tärkeää että osoitetaan huomiota näin tärkeälle elementille maapallolla. Kuten jo kuulittekin, valitettavasti, valitettavasti valtameret kärsivät monista paineista pilaantumisesta, kestävä hyödyntäminen, laiton kalastus, sääntelemätön kalastus, ryöstökalastus, mutta viime aikoina on paljon enemmänkin nyt huomiota valtameriin ja viime vuonna oikeastaan – oikein on ollut valtamerien vuosi, kaksi tärkeää tapahtumaakin. Kesäkuussa YKssa valtamerikonferenssi, joka nimenomaan käsitteli tavoitteen 14 saavuttamiseen. Suuri tapahtuma ja menestyksellinenkin. Lokakuussa komissio isännöi Maltassa valtamerikonferenssin. Siellä oli enemmän näkynyt määrä osallistujia, 1700 ja se valtio edustajia, järjestöitä ja niin edelleen, jotka kaikki haluavat kohdata valtameren tilaa. Ehkä voisi lyhyesti käydä läpi, mitä EU on tehnyt päästäksemme tavoitteeseen 14. Kaikki EUn ympäristövaltameri rannikopolitiikka tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavalle päästä tavoitteeseen 14. EUn kansainvälinen valtameri Agenda hyväksyttiin marraskuussa 2016. Se luo pohjan kattavalle puitteelle, jotta voidaan valtameriä hallita kansainvälisesti niin, että valtamerit ovat turvallisia, varmoja, puhtaita, oikeudellisesti käytössä kestävältä pohjalta. Siellä on kolme painopistealuetta. Ensinnäkin meidän täytyy kohentaa puitteita kansainvälisessä valtavirran hallinnossa puutteiden poistamiseksi. Meidän täytyy vähentää paineita ja luoda edellytykset kestävälle siniselle taloudelle. Ja kolmanneksi meidän täytyy kohentaa tietoutta valtameristä. Paljon on jo saavutettukin, jotta päästään kolmeen tavoitteeseen EU-ssa. Ensinnäkin kansainvälisen valtamerihallinnon koitamiseen niin merkittävästi esimerkiksi edistystä saatu YKssa jotta voidaan kehittää tulevia oikeudellisesti sitovia välineitä YK merioikeussopimuksen puitteissa. Se liittyy e- biologisen monimuotoisuuden hyödyntämiseen kestävältä pohjalta yli ja ohi kansainvälisen lainkäyttöalueen. EU, e EU on kovasti tukenut tätä sopimusta ja hauska nähdä, että viime viikolla oli juuri kokous ja se oli menestyksekäs. EU on kovasti ajanut myös sopimusta, jotta voidaan valtamerillä estää sääntelemätön kalastus. Toivottavasti tämä allekirjoitetaan piakkoin. Sitten paineiden vähentämiseen mennäkseni, niin siinäkin on saatu aikaan aika paljon. Ensinnäkin mainitsin sen muovistrategian, jonka komissio julkaisi tänä vuonna alkuvuodesta. Tämän myötä strategia ja kansainvälinen järjestö ovat vetovastuussa, jotta voidaan kiertotaloutta edistää. Se on tärkeää myös Valtameren kannalta, kuten kuultiin jo aiemmin. Muovisaaste on suuri este Valtamerille. Tämän lisäksi 23 jäsenvaltio ryhtyy toimiin täytäntöönpannakseen myös valtameripuitestrategian liittyen valtamerien veden tilaan. Niin ikään me olemme lisänneet kohteiden määrä kahdesta tuhannesta kilometristä, kilometristä, niin että siellä on yli 500 000 kilometriä 2017. Eli merkittävää kohennusta siinäkin on saatu aikaan. Nämä Natura 2000 kohteet kattavat 11 prosenttia EU-vesistä. Me olemme tukeneet myös rannikoja ja verialueiden säilyttämistä – Bioparma 2 muun muassa, Siin, siellä oli 20 miljoonaa euroa, jotta voidaan ekosysteemi ennallistaa. Kaakkois-Aasiassa 7 miljoonaa annettiin sinne ja tuettiin myös transatlanttista kumppanuutta. Niin 1 miljoonaa euroa, mainitakseni vain muutama kollega, niin Defkosta on täällä myös ja varmasti hän haluaa vielä täydentää näitä myöhemmin minun puheenvuoroni jälkeen. Sitten kalastuksesta puheen ollen aika paljon on saatu edistystä silläkin saralla hyväksymällä uusi asetus kestävän hallinnosta liittyen EUn kalastuslaivastoon ja uusi ehdotus on myös, joka nykyistä valvontajärjestelmää tarkistaa. Me olemme olleet aktiivisesti mukana myös VTO-prosessissa kieltää tietyn tyyppinen kalastustuki 2020 mennessä. Me olemme sopineet, että tässä tarvitaan kirjallisesti toimia kaikilta että saadaan aikaan sopimus ja päästään määräaikaan mennessä perille 2020, kuten tavoite 14 edellyttää. Totta kai tämä on meille et, etusijalle. Tässä on käyty kes, kahdenkeskeisiä neuvotteluja kolmansien maiden kanssa myös kansainvälisen oikeuden pohjalta, jos ajatellaan lippulaivoja, lippuvaltioita. Meillä on sertifiointiohjelmia myös kehittäen IT-järjestelmä ja sen pitäisi olla ensi vuonna valmiina. Tämän lisäksi, ja tässä DevCo-kollega voi täydentää varmasti myöhemmin, olemme käynnistäneet useita valmiuksia valmistavia hankkeita kolmannissa maissa, West Ecofisk ja myös Tyynellämerellä. Me haluamme lisätä valtameri tietouttakin ja me olemme siihen panostaneet paljon. 260 miljoonaa euroa vuosittain vuosittain Horisontti 2020 ohjelmassa. We also look forward to contribute. Haluaisimme myös merkittävästi vahvistaa YKta liittyen tieteellisen tutkimukseen ja kestävän kehitykseen. Pahoittelut, pitää keskeyttää, mutta aika on loppumassa, joten jos voisitte pitää lankoja yhteen. Viimeinen virke kehitykseen liittyen. Se on tärkeää ajatella niitä valtioita, että kansainvälisen valtamerihallinto tiedonannon yhteydessä ollaan käynnistäneet selvityksen, jonka myötä voidaan sitten yksilöidä, miten voitaisiin kestävän kalastuksen kumppanusopimuksia laajentaa koskemaan valtameriasioita. Meillä on luettelokin eri hankkeista, joten me voitaisiin tukea myös täytäntöönpanoa tavoitteet 14 osalta kehittymissä maissa. Selvitys kyllä on julkaistu ja se on verkossakin, jos seitä kiinnostaa. Kiinnittäisin huomiota myös siihen, että Eurostat on hiljattain julkaissut 2017 EUn edistyskertomuksen kestävän kehityksen tavoitteessa. Siellä on paljon tietoa myös siitä, missä ollaan kussakin tavoitteessa. Myös 14. Olen pahoillani, että näin paljon aikaa kulutiin. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Jatketaan sitten vastauksiin. Ok. Comments? For... Oliko kommentteja vielä joltakulta? Ei. Sitten vastauksia pyydän. Vastauksia ja lisää luettavaa teille ehkäpä. Niin kysymyksenne, edustaja Hoibu, se mitä me olemme nähneet ja tämä räjähdyspäinen kasvu, kun on tuota teollista kalastamista sitä nähty monilla aloilla, maataloudessa myös ja sitten tietysti tässä on käsitelty ympäristökysymyksiä globaalistikin ensimmäisen öljyongelman jälkeen. Se mitä haluan nyt sanoa tästä on, että paljon toivoa on. Paljon toivoa on. Jos tehdään yksinkertaisia asioita, niin nähdään tuloksia 15-20 vuoden kuluttua. Mutta tähän pitää nyt puuttua ja jos katsotaan professori Silviaa, mitä hän on tehnyt. Hän puhui tällaisesta tästä paikoista maailmasta, jota pitää suojella, jossa meriympäristö pitää suojella, koska tiedämme, miten kalakannat missä tilanteessa ovat ja monissa merissä ympäri maailmaa tilanne ei ole vielä kriittinen, mutta tiedämme, että rannikkoalueilla ja monilla rehevöitymistä tapahtuu ja saastumista ja Tämä on suuri haaste sen takia vastaakseni teille. Edustaja Zeller, mikä on tärkeää minusta on, että jos suojelemme itseä, itseämme MFF-keskustelussa, tässä on tärkeä maantieteellinen ulottuvuus. Yhteistyö on tärkeä jäsenvaltion välillä. Oceanan raportti on tullut sitten Espanja, Ranska ja Tanska. Niillä on suurin laivasto muut maat siellä on pienempi määrä, joten noidenkin maiden toimintaa pitäisi tarkastella, jotta ne voivat täytäntöön lainsäädäntöä. Jottei, niin, ei ole kalstoimintaa liikaa. Miten tämä voi tehdä? No, tarvitaan sopimuksia noiden maiden kanssa esimerkiksi. Mikä tahansa maa, kuten Senegal tai tuolla Ginean lahdella, niin ei ole voisi olla sopimus sama takaa kuin mitä heillä on, jos ajatellaan tätä kestävää elintarviketuotantoa. Tämä voisi päteä myös kestävän kalastukseen, joten monitorointi ja seuranta ja sopimus, no sinne sitä pitäisi keskustella hallitusten kanssa. Tässä näin kaksi hyötyä. Ensinnäkin että vahvistaa yhteistyötä eu valtioiden välillä, koska selvästikin he näkevät hyödyt omalle kalastustoiminnalle sitten myös hallituksen, koska raha menee sille tasolle. Sitten sanotaan vahvan viestin suurille maille, joilla on vaikutusvalta-alueella Japani ja Yhdysvallat pääasiassa. Poliittisestikin tämä on relevanttia. Ja lopuksi tiedämme, että tämä toisi talouskasvua ja kehitystä myös noihin maihin ja lisää vakautta. Sinne minä menisin, mutta tiede tulee kehittymään nopeasti pian voimme monitoroida tarkemmin, mitä siellä tapahtuu, mutta ettei se unohtaa sitä, että EU-kansalaiset ovat yhä tietoisempia kalasta, jota syövät ja ostavat. Kun on sopimus noiden maiden kanssa sitten ja vahvistetaan kapasiteettia kansallisella tasolla, ja heille pitää antaa kapasiteettia moniroida itseään ja sopimuksen kautta, niin minusta tämä olisi oikea tapa eteenpäin. Many thanks, Mr. Lucas. Kiitos paljon, edustaja Lyka. Valiokuntamme palaa tähän aiheeseen varmasti monasti, kun käsitellään cdg ja puhutaan EU-kalastussopimuksista ja ehkäpä sitten myös muissakin asiayhteyksissä. Kiitos oikein paljon tästä. Okay, yeah. So we will continue to... Jatketaan kohtaan 10, joka on Burundin tilanne ja erityisesti Burundin YO-joukkojen rahoitus Euroopan kehitysrahaston avulla rahoitettavasta Afrikan rauhanrahastosta. No EKR ei osa EU-budjettia, mutta kuitenkin se on EU-rahaa, koska kyseessä on rahoitusväline, jota käytetään nyt EUn ja AKT-maiden välisessä yhteistyössä. Ja se on osa kotonou-kumppanuussopimusta. Ja no, kuten sanottu, se on EU-jäsenvaltioiden rahaa, jota käytetään tätä tarkoitusta varten. Uh, on this uh, appeal, um, the situation of the human rights and ihmisoikeustilanne ja demokratian tilanne on sellainen, että Burundissa on humanitaarinen kriisi, sen naapurusto ja tietysti Tansania, jossa on lähes 400 000 pakolaista Burundista – Keskustelemme tästä aiheesta tänään ja vieraanamme onkin Euroopan komission edustaja sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon edustaja myös. Eli annan puheenvuoron äh, Francesca Di Maurolle. Best. Thank you very much. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja. Kerron teille hieman Purundin tilanteesta. Kuten tiedätte, se on erittäin haavoittuva maa. Poliittinen kriisi valitsee vuodesta 2015. Se on johtanut talouden kriisiin, mutta myöskin pakolaisongelmaan, niin kuin totesitte, naapurimaissa erityisesti. Ja tämän vuoksi 2016 maaliskuussa tehtiin neuvoston päätelmät. Se todettiin, että on mahdollista kehitysrahastosta varoja Purundille maksaa hallitukselle suoraan. Eli hallitusta on tuettu, mutta päätöksessä sanotaan, että tuki, eh, tukea on jatkettava väestölle, koska väestö apua tarvitsee ja tukea on jatkettava. Jos katsotaan lukuja, 40 prosenttia väestöstä kärsii epävarmasta tilanteesta elintarvikkeiden osalta ja 65 prosenttia elää äärimmäisessä köyhyydessä. Ja neuvoston päätelmien jälkeen vuonna 2016 on laadittu useita toimia EDFn puitteissa 55 eh, miljoonaa 2016 ja 95 miljoonaa 2017, jotta peruspalveluihin pääsy mahdollistettaisiin kansalaisille maatalous, elintarviketurvallisuus, terveydenhuolto ja toisaalta pääsy myöskin kestävään energiansaantiin. Kannattaa muistaa, että tämän väestölle suunnatun tuen lisäksi tuemme myöskin suoraan kansalaisyhteiskuntaa ja on tärkeää, että se jatkossakin tukea voi saada. Ja ihmisoikeuksien suojelu on myöskin erittäin tärkeää. Eli ihmisoikeuksien ja demokratian tukemisen väline ja ihmisoikeustaistelijat tulee tässä myöskin huomioida. Tämä on tietysti erittäin herkkä aihealue, perustuu luottamuksellisuuteen ilman muuta, kun puhutaan ihmisoikeustaistelijoiden saamasta tuesta. No sitten afrikkalainen rauhanväline, miksi se 2015 vuodesta alkaen, sitä on hyödynnetty aktiivisesti, kun nyt kriisi siis siitä lähtien on levinnyt ja on pyritty nimenomaan suojelemaan ihmisoikeuksia, tuetaan Afrikan unionin ihmisoikeustarkkailijoita alueita ja myöskin sotilasasiantuntijoita. Tätä, tähän siis Afrikan rauhanvälinettä on hyödynnetty. Ja kannattaa sanoa, että tämä on yksi niistä vähistä missioista Burundissa, joissa tarkastellaan nimenomaan näin läheltä ihmisoikeuskysymyksiä ihmisoikeusvirasto YKssa ja äh, sen äh, osuus on varsin alhaisella tasolla, sillä Brundi ei hyväksynyt läsnäoloa ja Genevessä on keskusteltu mahdollisista päätöslauselmista ja raporteista, mutta ne usein on hylätty. Eli nämä ovat niitä harvoja tarkkailutoimia, joita vielä maassa ihmisoikeuksien osalta toteutuu. Eli ollaan ikään kuin silmänä paikan päällä. Ja ihmisoikeustilanne ei todellakaan ole hyvä maassa. Ja sitten yhteys Amisan missioon. Siitä ehkä muutama sana. Neuvoston päätelmissä vuodelta 2016 todetaan, että olisi uudistettava sitä, miten Amison toimii. Sehän on eh, Afrikan rauhan eh, operaatio Somaliassa ja siinä Burundi on mukana. Eli sitä on tarkistettava ja tällöin kiinnitettävä huomiota siihen, että emme voi enää tukea suoraan hallitusta, vaan eh, ja nyt tältäkin osin sitten sopimusta on uudistettava. Ja se, miten Amison tukee tukea uudistetaan, johtaa siihen, että mekanismi kohdistuu suoraan Euroopan Afrikan unionin komissiolle ja maksu tapahtuu sitten suoraan sen kautta, mitä tulee sotilaiden ja joukkojen saamisiin. Eli Burundin viranomaisten kautta tämä kanava ei enää kulje. Ja ehkä tämä nyt näin johdannoksi riittää ja mahdollisesti kollegat Ekosta ja ulkosuhdehallinnosta voivat täsmentää. Äh, äh. Kiitos paljon. Seuraavaksi Ekopääosasto Torsten Münch. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Päivitän lyhyesti tietojen pakolaistilanteesta Burundin osalta, kuten totesit, 400 000 on suurin piirtein Burundin pakolaista naapurimaissa, enemmistö Tansaniassa, 237 000 pakolaista Enemmistö pakolaisista elää leireillä, sataprosenttisesti ovat ulkomaisen avun varassa. Yhtä lailla 2018 suunnitelma jäi selvästi ilman varoja, 12 prosenttia 300 391 miljoonasta dollarista vain pieni osa on pystytty saamaan UNHCRlle Tästä UNHCR on hiljattain tuonut esille Burundista on tulossa unohdettu pakolaiskriisi. Komissio on hiukkasen lisännyt omaa tukeaan Burundin pakolaisille. 13,7 miljoonaa verrattuna 11,2 miljoonaa viime vuonna. Poliittinen retoriikka hallituksen puolella on se, että pakolaiset palatkoon kotiin joka tapauksessa, koska tilanne Burundissa on rauhanomainen. Yhtä lailla kuitenkin on sanottava, että keskimäärin on tuhat pakolaista, jotka pakenevat maasta joka kuukausi siis. Ja lähin syy on turvattomuus, häirintä ja pelko. Ja sitten Tansaniaa perinteisesti, kun se on se maa, joka isännöi suurinta osaa burundipakolaisista – jo, jo aika pitkään ollut näin. Tansania ei halua turvapaikanhakijoita sen enempää. Viime vuoden puolivälin mennessä Tansania joutui antamaan lähtökohtaisen turvapaikanhakijan tapakolasasemansa jo loppu, viime vuoden loppupuolella. Tämän vuoden tammikuussa Tansanian hallitus päätti jäädä pois näistä kattavista puitteista – Sehän luottiin alun perin, että saataisiin pitkän aikavälin ratkaisu. Ihan samalla tavalla Tansanian viranomaiset eivät enää antaneet kansalaisuutta poronipakolaisille, kuten aiemmin olivat tehneet vielä viime vuosina asti. Päinvastoin kehottavat pakolaisen jättämään maan, palamaan kotiin liittyen Burundin hallituksen poliittisiin perusteluihin molemmat hallitukset yhdessä UNHCRn kanssa ovat sopineet kolmikantasopimuksesta viime vuoden syyskuussa. Sitten noiden päivien noin 44 000 Burundin pakolaista on jo palannut Tansaniasta Burundiin. Edelleen paineita on kovasti molemmilta puolilta että pakolaiset palaisivat. Viestimissä on ollut tietoja siitä, että pakkarisviranomaiset uhkaavat pakolaiset, jotka eivät palaa, joutuisivat vankilaan muuten. Mutta UNHCR pyrkii vähän rauhoittamaan tilannetta hiljattain tehnyt selväksi, että enemmän on nyt paineita palata mutta toisaalta se kenellä ole mahdollista, kun on rahoitusta. Ja totta kai palautuminen liittyy sekin rahoittamiseen. Raha ei aina ole tietenkään tässä kynnyskysymyksenä, vaan muutenkin iso ongelma itse leireillä. Ajatellaan peruspalveluiden tarjoamista, niin ne keskitytään jatkuvasti tavan takaa – kaikki on lääkkeitä, yhä vähemmän annetaan, joskus jopa uhkaillaan. Ja totta kai tätä Tansanian viranomaiset käyttävät myös keinona pakottaa ihmisiä palaamaan. Komissio edelleen antaa tukea pakolaisilla leireillä, annetaan tukea, suojelua, elintarvikkeita, terveydenhuoltoa, hygieniatoimenpiteitä vettä tilanteissa. Emme tue No. palauttamisprosesseja, kun on kyse pakolaisista, ja sehän perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Ja totta kai ajatellaan, miten vaikea tilanne on Purunissa muutenkin. Ei sitä nyt oikein voida pidä kovin houkuttelevana kovin suurille kotiin palavia virroille. Joka tapauksessa sitä täytyy noudattaa standardia palauttamisessakin. Ja totta kai jokainen pakolainen itse päättäköön valistuneesti, haluaako vai eikö palata. Nopeasti vielä lopuksi. Jos ajatellaan Burundissa humanitaarista tilannetta, niin alan työntekijöillä se on hyvin hankala ympäristö tehdä työtä. On todettava, että humanitaarisen avun tila on kutistunut. Esimerkiksi hallitusta arvioi niin sallii vain, jos on kyse luonnonkatastrofeista kuten viime tulvien aikaan, mutta esimerkiksi ei ole mitään riippumatta arvioita humanitaarisen tavun tarpeesta raja-alueilla Tansanian suuntaan. Poliittinen painekin on kovaa ulkomaisia kansalaisjärjestöjä kohtaan, että pitäisi noudattaa hallitusten ohjelmia ja painopisteitä paremminkin. Hallitus yrittää pakottaa et, noudattamaan etnisiä sukupuolivaatimuksiakin. Käytännön ongelmia sieltäkin koitu. Jääköön tähän potential questions. Jos on kysymyksiä. Thank you very much. Then... Kiitos. Ennen valiokunnan jäseniä on Gerardus Giilen ulkosuhdehallinnosta. No. Yes. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Um, well, thank you for the invitation for... Kiitos kutsusta iltapäivän keskusteluun. Arvostamme kovasti parlamentin jatkuvaa kiinnostusta Burundiin jossa riskinä on siitä, että se tulee unohtuneeksi kriisiksi. Ja on tärkeää puhua siitä jatkossakin. Kehitysnäkymän vahvistaminen. Kehitysnäkymän vahvistaminen väestölle, ihmisoikeustilanteen parantaminen ja rankaisemattomuusjoukkovasperiaatteen palauttaminen ovat tärkeitä Burundin tulevaisuudelle. Ei on sitoutunut Burundiin, kuten se osoittaa se, että jolla on tämä tukiohjelma, joka jatkuu Burundille, sanoi Dave Koppää, osan kollega. Yli 5 miljoonaa euroa on muussa tuonne lähetetty. Tämä hyväksyttiin 2017 tuo ohjelma. Seuraamme ihmisoikeustilannetta tarkkaan. Edelleenkin olemme huolissamme ihmisoikeusloukkauksista, jotka tutkintavaliokunta mainitsi raportissaan syyskuussa valitettava, että Burundi on hylännyt rapo- tai vastustaa raporttia. Ja tutkintakomitean jäsenet eivät ole tervetulleet Burundissa, mikä on valitettavaa. Burundi pitää olla avoin vuoropuhelulle ihmisoikeusmekanismien kanssa, kuten YK ihmisoikeusneuvosto. Tuemme maadaa tilanteesta ja saatan tutkintavaliokuntaa ja olemme jättäneet päätöslauselman, joka YKn ihmisoikeusneuvostolle tulossa myös, myös korostaa, että meillä ihmisoikeuksien tunnettaminen johtaa siihen, että saadaan vauras ja vakaa yhteiskunta. Tärkeää Burunin tulevaisuudelle. On vakuuttunut siitä että jatkossakin, että inklusiivinen vuoropuhelu burundilaisten kanssa on tapa toimia. Ja viides vuoropuhelukierros lokakuussa voisi olla käännekohta Burundin historiassa, jos onnistuu. Näin on kannustan burundilaisia osallistumaan aktiivisesti tällaiseen vuoropuheluun mukaan lukien 2020 vaaleista, jotka ovat tulossa EU-arvostaa AUn ponnisteluja myös. Uskon vakaasti siihen, että alueet, jotka sovittelevat toimintaa, ovat jatkossakin tärkeässä osassa – EU tulee jatkossa lähettää yhteistyötä kumppanissa kuten YKAU ja Itä-Afrikan yhteisö. Siinäpä kaikki. Vastaan kysymyksiin mielelläni. Kiitos. Thank you very much. And then show... Kiitos. Sitten lyhyt, ei, lyhyitä kysymyksiä tai kommentteja jäseniltä. Zeller. Ja, vielen dank. Ähm. Kiitos. Jo jonkin aikaa Hurunnin tilanne on ollut esille ja kun päätöstä ei voi, eh, entä valinta ei voi enää pitää muuna kuin diktatuurina ja todellakin varmasti tukea tarvitaan, humanitaarista tukea varsinkin Tansanian pakolaisille ja muualla oleville pakolaisille, mutta itse maahan pääsy on hankalaa, niin kuin totesitte, ja kenen kanssa paikan päällä voimme tehdä yhteistyötä, jos haluamme toimittaa humanitaarista apua hallitus ei hyväksy minkäänlaista yhteistyötä ja yhteiskunnallisia kansalaisyhteiskunnallisia järjestöjä maassa ei ole. Mitä tulee sitten sotilasjoukkoihin, armeijahan on yksi painostusväline Gruntsisan hallinnossa, vaikka se ei itse edes kunnolla omille sotilaille maksa, niin Amisomen kautta kuitenkin käytetään melko suuria summia – Afrikan unionin maksajana ja Afrikan äh, rauhan väline ymmärtääkseni 90 prosenttisesti kuitenkin saa rahoituksensa EDFstä. Sitten on sanottu, että Brunin joukotkaan eivät välttämättä ole olleet kovin luotettavia ja Somaliassa on alueita, joissa äh, siviiliväestön suojelutoimiakaan se ei hoitanut kunnolla ja näin tarjoutui mahdollisuus eh, laajentaa toimia eh, presidentille eh, yhteistyössä Somalian terroriryhmien kanssa. Eli jos tämä kaikki pitää paikkansa, niin kysymys kuuluu, mitä meidän tulee tehdä. Maria. Sitten edustaja Maria Hoibu. Ja herzlichen. Kiitos, kiitos. Puhuitte paljon Burundin tilanteesta, mutta aiheena oli myös, miten rahoitetaan näitä joukkoja EKRstä ja Afrikka-välineestä, Burundin joukkoja. No, tästä osuudesta nyt kulut mitään. Keneltäkään teiltä kolmelta aikaisin puhuja tästä puhui edustaja Zeller. No, Burundin valtio tässä on saanut äh, rahaa tuosta rauhan mutta rahaa on käytetty nyt äh, sotilaallisiin tarkoitus äh, perinne. Tässä on kyse huomattavista summista. Kesäkuussa 2017 Ranskan radion edustaja puhui tästä toiminnasta enemmänkin, joten ilmiselvää on, että tätä rahaa käytetään sosiaalisiin toimiin. Ja tässä on erityinen pankki perustettu, jossa sotilailla on tilinsä. Ja sotavoimillahan on kaikki valta näistä tileistä, koska varoista. Ja sitten tässä tiettyjä toimia. No nyt sitten pohdin vain, tiedättekö tästä kaikesta komissiossa ja EUHssa? Oletteko ottaneet tämän asian esille keskustelussa AUn kanssa? Raahan välinettä hän koordinoidaan AUn kautta. Onko tämä aihe ollut esillä? Ollaanko tästä tapauksesta nyt opittu jotain? Meillä tämä on erityisen tärkeää, koska seuraava MRK on juuri neuvotteluvaiheessa. Ja sitten tulee uusi EUn rauhanväline – Onko tässä toimittu samalla tapaa siis? Miten tämä nyt saadaan tilanne haltuun? Onko varatoimia, jottei tämä enää toistu tulevaisuudessa? Tämä minä kyllä kiinnostaisi, miten nämä ongelmat tai jotain käsitellä. And I will ask a short, uh... Sitten pyydän lyhyitä vastauksia. Kuka haluaisi vastata? minuutti kukin. In Burundi zusammenarbeit. Ensimmäinen kysymys. Relativ klein, insgesamt äh, tragen Sen kanssa teemme Burundissa, no tässä on 1,9 miljoonaa euroa. Partner. Pääkumppanina kansainvälinen eh, ähm, punaisen ristin komitea, ainoa järjestö, jolla on pääsy tälle alueelle myöskin vankiloihin. Eh, suojeluosiossa tämä. Ja sitten pieni sopimus YK koordinaatiotoimiston kanssa, mitä tulee humanitaariseen aputoimistoon. Ja tässä sitten yhteys hallituksen ja toimien koordinaatio. Kyseessä on varsin pieni, pieni yhteistyö sitten myöskin italialaisen lasten terveydenhuolto hankkeen kanssa ja sitten IOM-lan yhteydessä e, eli e, ihmiset, jotka ovat palanneet maahan, jotta pitkäaikainen suojelu voidaan mahdollistaa ja katsomme, mitä tapahtuu näille palanneille kolmen, kuuden kuukauden, 12 kuukauden kuluttua katsotaan, mikä ihmisten tilanne on. Ja tässä siis IOM on mukana. Eli tässä nämä järjestöt, joiden kanssa yhteistyötä teemme. Kiitoksia. Onko muita kommentteja? Olkaa hyvä. Yes, thank you. Kiitos lyhyesti. Ehkä todellakin otsikosta ajattelin, että tässä oli viittaus jos YKsta haluaa puhua, niin eihän se ole Euroopan komission käsissä. YK on rauhanturvatoimet hoidetaan YKssa. Ja kuten tiedätte, siinä meillä ei ole siinä sanansa ja sijaa. Jäsenvaltiot paremminkin. Ja sitten APFstä, syytteistä, että Purunin joukot eivät toimi, kun pitäisi, mutta me emme ole saaneet mitään virallista ilmoitusta. Jos ajatellaan AMIS-kertomusta, niin ei ole mitään tietoa siitä, että Burundin joukot käyttäytyisivät huonosti. Ja sitten tulevatko varat takaisin? Meillä on sopimus Afrikan unionin ja komission kesken. Meillä on tilintarkastus myös olemassa sen varmistamiseksi, mihin rahat päätyvät. Alustavat tulokset tilintarkastuksesta, joka on käynnissä, osoittavat, että Afrikan unionin komitean kohdalla kyllä on hoidossa, mutta sotilaat eivät ole ihan saaneet heille kuuluvaa. Mitä sitten tapahtui sen jälkeen, niin rahoitusvirtoa ajatellen silloin tarkastuksesta ei käy selville sitä, vain se mitä sitten tuen saira maksetaan. Ja sitten MRK vielä, kyllä on uusi ehdotus rauhan rahastoa varten Afrikassa ja totta kai tulee sitten tilaisuuksia siihen palata myöhemmin. Thank you very much. We will continue. Kiitos paljon. Seuraamme tarkkaan. Aha, se, niin tätä Burun tilannetta tarkkaan ja mitä sitten päätetään, jos ajatellaan on e kehitys- ja humanitaarista apua tuossa maassa. Tämä aihe kuumenee nopeasti. Kiitos paljon keskustelusta. And we are running to point 11. Seuraavaksi kohta 11. Our next agenda item is an... Seuraava kohta siis on keskustelu tarkistuksista. Tämä tulee EUn kehitysapuun koulutuksen alalla, siis tuollainen mietintö. Oh, we had an... Kuten ehkä muistatte, me keskustelimme tästä luonnostekstistä 12. heinäkuuta. Yhteensä 120 tarkistusta jätettiin. I will now give the floor to Vincent. Annan nyt puheenvuoron Vincent Pejonille. Payments. Hän voi puhua tarkistuksista. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitos kovasti. Olette oikeusarvon puheenjohtaja. Kaiken kaikkiaan tuli parikymmentä tarkistusta. On sanottu, että olin toivonut ja korostanut sitä, ettei kovasti enää pää näkökohtia muutettaisiin, että saataisiin tiivis mietintö. Ehkä se onnistuukin. Siltä vaikuttaa 120 tarkistuksen puolelta varmaan saadaan kompromissejakin ongelmitta. Noin kaksi kolmasosaa ehkä on huomioitu. Jotkut ovat ihan täsmentäneetkin hyödyllisellä tavalla. Kiitos kaikille kollegoille. Useimmat eivät ole edes paikalla. Moni liittyy digitalisaation Tasa-arvo naisten ja miesten kesken osallistava politiikka, moni tarkistus myös hätätilanteeseen liittyen, opettajien kouluttamiseen ja keskustelussakin tuli esille myös koulutuksen ja terveyden yhde, yhtymä. Täytyy miettiä myös kansallista kulttuuria, koska tässä oli kääntämisen kanssa ongelmia, kun ajatellaan tukia, yksityistä ja kaupallista puolta. Riippuen vähän kulttuurista, niin ei ymmärretä ihan samalla tavalla, koska kokemukset ovat erilaisia. Ehkä tarkoituksena ei ollut ollenkaan valinnanvapautta viedä keneltäkään, se on tärkeää sinällään, mutta kantaa huolta siitä, että mitä järjestelyä, järjestelyä onkin, että taataan se, että kaikki laitokset, jotka ovat tässä mukana monimuotoisuudessaan, moniarvoisuudessaan olisivat jonkinlaisen valvonnan alla. Minkälaista opetusta tarjotaan, että tavoitteena ei olisi pelkästään vain jonkinlainen kannattavuus, jos ajatellaan kansainvälisten järjestöjen sitoutumista, YK, tarvitaan kuitenkin periaatteessa ainakin ajatus siitä, että on ilmainen perusopetus. Tärkeä ajatus siis. Totta kai täytyy tunnustaa, että tarkistuksissa oli jonkinlaisia ristiriitoja sen kanssa, mikä oli tarkoitus tai sitten sanamuoto tai päinvastoin. No, me olemme yrittäneet löytää jonkinlaisia muotoiluja, keskustelleet myös varjoesittelijöiden kanssa, koska samassa hengessä tätä viedä eteenpäin, mutta muotoiluja on hankala löytää, koska ei haluta kieltää, haluta valvontaa kuitenkin. Sitten jotkut jäsenvaltiot eivät edes pysty takaamaan sitä valvontaa. Toisin sanoen, tässä täytyy olla valppaana. Ja sitten on joitakin tapauksissa myös siitä, jos puhun omasta maastani, Ranskan kehitysrahastolla ei ole riittävästi rahaa käytössään silläkään. Siellä on kansainvälinen yksityinen taho, joka on kaupallistanut kokonaan koulutuksen. Ja sitten varat menevät veroparatiiseihin. Ja, ja sitten siellä on oikeudellisia ongelmia myös niissä maissa, joissa se harjoittaa toimintaansa – ja sitten on tullut esille eläkejärjestelystä mainoksia jopa, ja vain 20 prosenttia menee ehkä näistä varoista itse koulutuksen Afrikassa. Eli tässä täytyy olla tarkkana, ettei mennä sivuraiteille. Sitä on olemassa. Minä todella toivon, että, ja minä uskonkin, että saadaan aikaan kompromissi niin, että voidaan sanoa sanoa asiat suoraan. Peruskoulutukselta ei saa viedä rahaa lapsilta, koululaisilta, jotka ovat hyvin köyhiä. No niin, yleinen tavoite on se, että tämä muotoilu tällaisena juuri jotakunkin säilyy. Totta kai käy läpi ja kompromisseja läpi vielä keskiviikkoon mennessä. Kiitos kaikille, jotka ovat tätä tehneet kanssani sihteeristö ja komissiokin ja myös eri ryhmien jäsenet. Tässä toimitetaan äänestys 9. lokakuuta. Parlamentti täytyy hyväksyä se, tai se olisi hyvä, että se hyväksyttäisiin ennen ministerineuvostoa koulutuksen saralla joulukuun alussa. Ja siellä on paljon niitäkin kysymyksiä siellä, jotka minä äsken mainitsin. Totta kai siellä on vähän terminologista hämmennystä olemassa. Kansalaisyhteiskunta on hyvä saada mukaan, totta kai. Yksityiset yritykset eivät välttämättä aja samaa asiaa kuin kansalaisyhteiskunnan järjestöt. Siellä oli vähän tämän tyyppisiä tarkistuksia myös, eli me vielä viilamme tätä puolta. Olen toiveikas. Kiitos kaikille. Ehkä 23 kompromissia tulee kattaen jotakuinkin kaksi kolmasosaa, kuten totesin, tarkistuksista. Muutama lisätarkistuskin ehkä voi tulla, jos ei kaikki tule mukaan kompromisseihin, mutta voimme nämä hyväksyä ja saadaan mietintö, joka keskittyy painopisteisiin ei kannata vain täällä käydä keskustelua laatia mietintöjä, vaan niin sellainen kannanotto, jolla olisi jotain painoarvoa myös näiden seinien ulkopuolella. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Edustaja Pejon, olette tehneet erinomaista työtä. Kun olette noin 120 tarkistusta ja olette yrittäneet ratkaista tämän koko paketti esitti kysymyksen. Eli äänestämme DVssä, kuten mainitsitte, 9. päivä lokakuuta. Ja tässä nyt on viisi sivua tämä lausun, tai siis tämä tekstipaketti. Kiitos paljon. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Jatketaan sitten ensimmäisen osion jälkeen tästä vielä. Kyselytunti. Kysymyksiä ei ole saatu tähän kokoukseen. Onko muita asioita? Onko kellään mitään muita asioita? Ei. Ei näyttäisi olevan selvä. Kiitos. Seuraava kokouksemme pidetään 8. päivä lokakuuta ja 9. päivä lokakuuta. Ja näette tuosta tuon aikataulun vielä. Tähän päättyy Neve-valiokunnan kokous. Kiitos huomiostanne.